Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers collègues, bienvenue euh, à cette... Hyvät kuulijat, hyvät naiset ja herrat, toivotan teidät tervetulleeksi tähän iltapäivän sessioon, jossa minulla on ilo olla puheenjohtajana kansalaisvapauksien val- valiokunnan puheenjohtajana. Sehän on kovasti käsitellyt nimenomaan maahanmuuttoon ja turvapaikkaan liittyvistä kysymyksistä. Tiedän, että tänään aamupäivällä monet puhujat halusivat saada puheenvuoron, mutta valitettavasti aikaa ei riittänyt puheenvuorojen antamiseen. Joten ehdotan, että aloitamme välittömästi ja annan puheenvuoron ensin niille puhujille, jotka pyysivät puheenvuoroa aamupäivällä niin, että välittömästi paneelin jälkeen kaikki ne, jotka ovat pyytäneet saada käyttää puheenvuoron, voivat niin tehdä. Me olemme jo... Siis sitten muutama tekninen seikka. Jos haluatte käyttää puheenvuoron, niin voitte etukäteen täyttää tällaisen lomakkeen, jonka olettekin varmasti jo löytäneet. Ja nyt antaisin puheenvuoron iltapäivän ensimmäiselle puhujalle, Rova Evelyn Erf, Erf, hän on YK on vuosituhannen kehitystavoittekampanjan koordinaattori ja sen jälkeen puheenvuoron saa Jean-Pierre Garçon, joka edustaa OECDtä. Ensin annan puheenvuoron Evelyn Herfkenselle. Hän on aloittanut uransa Alankomaiden ministeriössä. Hän on tehnyt uraa YKssa. Hän on ollut myös kehitysyhteistyö ministerinä Alankomaissa ennen kuin hänestä tuli YK koordinaattori vuosituhannetta kehitystavoitteiden osalta. Pitämättä puheita annan puheenvuoron rouva Herkensille. Olkaa hyvä. Um, I'll speak in English, Kiitokset, mutta ajattelin kuitenkin puhua englantia. Ajat, ajattelin äh, aloittaa kertomalla PCDstä. Äh, CVni oli ihan tarpeeksi pitkä, mutta minä olin 80-luvulla parlamentin jäsen ja niin aikoina äh, Alankomaissa aloin jo promovoivaan tätä koherenssiutta parlamentissa Alankomaissa, eli siis jo paljon aikaisemmin ennen kuin me saimme näitä parlamentaarisia sopimuksia kehitysyhteistyössä. Ja esimerkiksi äh, kysymys on näistä kaikista erilaisista politiikoista, joita me toimeenpanemme, joka vaikuttaa kehitysyhteistyöpolitiikkaan. Ja ymmärsin jo silloin, miten vähäisiä nämä apuponnistelut äh, olivat, vaikkakin Alankomaat silloin jo 0,7 prosenttia BKTstaan äh, antoivatkin. Joten käytin suurimman osan aikani silloin siihen, että pyrin vietomaan eteenpäin tämän kaltaisia asioita ja äh, kehityin, keskityin hyvin pitkälti kauppakysymyksiin ja muihin kehityskysymyksiin. Ja ikävä kyllä 20 vuotta näiden aikojen jälkeen tilanne on yhä vielä samankaltainen. Tämä koherenssiuden, johdonmukaisuuden puute meidän hallituksissamme eh, heijastuu myös parlamentteihin, eh, koska silloin tavallaan koko parlamentti jaetaan tällaisiin pilareihin ja jokainen puuhastelee omassansa ja hyvin vähän tehdään keskenänsä. Ja kehitysyhteistyöpilari, eh, joka on usein siellä kaikkein pohjimmainen, niin jää usein aika yksin. Ja tämäkin tilanne on vielä vallalla tänä päivänä. Luin äh, tämän parlamentin tekemän päätöslauselman maatalous, maataloudesta, enkä usko, että siihen kehitysyhteistyövaliokunnan jäsenet olivat vaikuttaneet. EUn äh, kansallisten parlamenttien eh, ja Euroopan parlamentin ihmisillä oli yhteinen konferenssi, eh, joka ei oikeastaan sanonut mitään. Meidän tulisi olla kentällä eikä konferensseissa. Toisaalta Maastrichtin sopimuksessa 92 kodifioitiin kehitysyhteistyö ja me palaamme tähän uudelleen ja uudelleen viimeksi vuonna 2005, mutta implementointi toimeenpanomekanismeja ei ole olemassa. Ja sitoumus koko tämän sopimuksen takana on aika heikkoa. Useat jäsenvaltiot eh, piiloutuvat yhteisön tason taakse ja siihen, että yhteisöllä ei ole tällaisia sitoumuksia. Mutta ilman, että meidän kansalliset parlamenttimme taistelisivat johdonmukaisuuden puolesta, silloin sitä ei saada Brysselissäkään. Jotkut jäsenvaltiot eivät edes eh, tunnusta sitä, että me emme ole johdonmukaisia. En näe täällä nyt esimerkiksi italialaisia, mutta jos katsotaan Italian parlamentin toimintaohjelmaa, niin siellä ei edes mainita koko asiaa. Olen voinut todeta, että hyvin vähän harvalla jäsenvaltiolla on kehitysyhteistyöministeriä. Ja jos ei ole tällaista ministeriä, niin silloin ääni ei kuulu sille tasolle, missä päätöksiä tehdään. Ja Euroopan komissiossa ää, sitten komission jäsenellä on, on aivan liikaa tehtäviä sen vuoksi, että kehitysyhteistyöasiat jäävät aina jalkoihin sen vuoksi, että Euroopan asiat on hoidettu aina paremmin. Sitten haluaisin sanoa hieman jotakin tästä migraatiosta. Vuonna 2002 Alankomaiden hallituksessa keskusteltiin hyvin paljon maahanmuutosta ja emme oikeastaan tajunneet, minkälainen mahdollisuus yhteiskunnallamme on ottaa vastaan maahan äh, muuttovirtoja. Nyt on todellakin jo korkea aika ja olen iloinen, että täällä muutkin ottivat asian esiin. Monissa meidän jäsenvaltiossamme varmistaa poliittisina johtajina, että keskustelussa äh, oltaisiin vastuullisempia ja vähemmän muukalaisvihamielisiä. On äh, aika lopettaa ihmisten rankaiseminen vain heidän lähtömaansa perusteella. Minä tiedän, että talous on menossa alaspäin ja me näemme, että puolalaiset työntekijät palaavat Lontoosta ja Dublinista ja me näemme, että meksikolaiset lähtevät takaisin äh, USAsta. Ja äh, nämä 200 miljoonaa ihmistä, jotka ovat lähteneet kotimaistaan hakemaan parempaa elämää itselleen ja lapsilleen, ovat nyt todella hankalassa tilanteessa, kun on paljon työttömyyttä ympäri koko maailmaa ja tämä työttömyys iskee ensimmäiseksi maahanmuuttajiin. Ja me kuulemme jo monilta poliitikoilta, kun he keräävät ääniä kansalaisiltaan, että äänen sävy on kiristymässä. Ajatelkaapa nyt alun perin me lähdemme äh, hakemaan äh, tavallaan apua äh, omiin sellaisiin työpaikkoihin, mitä ei tehdä ja sitten yhtäkkiä sanotaankin, että, että työpaikat pitää antaa paikallisille. Tämänhetkinen kriisi saattaa johtaa jonkinnäköiseen väliaikaiseen hidastumiseen ja, mutta uskon ihan varmasti, että siirtolaisuus kasvaa siinä vaiheessa jälleen, kun lama hellittää, koska maahanmuutto on ihan, ihan fakta. Meillä on ö, erilaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat tähän. Kysymys on siitä myös, että esimerkiksi ö, paikalliset tai muista maista tulevat ihmiset, heidän on lähdettävä ja meidän työmarkkinamme taas vaativat työntekijöitä. Ja sen vuoksi minä olin todellakin iloinen, kun kuulin komission jäsenen puheenvuoron tänä aamuna. Osa meidän omaa talouttamme ja julkisia palveluitamme riippuu nimenomaan ulkomaisesta työvoimasta. On aika huomata se, miten tärkeää maahanmuutto on, varsinkin niissä maissa, joissa syntyvyys on vähentynyt. Me tarvitsemme heitä, jos me haluamme ylläpitää taloudellista tuottavuutta, jos me haluamme kyetä maksamaan eläkkeemme ja sosiaaliturvan. Maahanmuutto on, on, on, on, on tavallaan ihan johdonmukainen asia eikä mikään seuraus meidän täytyy pyrkiä varmistamaan se, että meillä on mahdollisuudet taistella köyhyyttä vastaan ja taistella tavallaan tätä syytä vastaan, eikä vain ainoastaan hoitaa oireita. Johdonmukaisuus vaatii myös sitä, että meillä olisi kunnollisia maahanmuuttopolitiikkoja kehitystä varten. Minun mielestäni se, mitä herra Dutch eh, tänä aamuna sanoi, oli erittäin tärkeää. Useammat EUn jäsenet ovat epäonnistuneet eh, omissa sitoumuksissaan ODAssa. Ja me eurooppalaiset olemme kerta kerran jälkeen vaatineet, että ODAta pitäisi käyttää nimenomaan köyhyyden vähentämiseen köyhimmissä maissa köyhinten ihmisten kesken, erityisesti Afrikassa. Ja eh, se, että tätä ODAta käytettäisiin, on yhä tärkeämpää. PCDssä ei ole kysymys ainoastaan maahanmuutosta. Ja meidän politiikkamme eivät enää ole johdonmukaisia. Millä tavalla voisi odottaa, että maanviljelijät köyhissä maissa – jolla ei ole minkäännäköistä mahdollisuutta viljellä ja, elää, kun me estämme heidän tuotteensa myynnin täällä. Miksi he eivät lähtisi liikkeelle hakemaan parempaa elämää? VTOssa, me puhuimme täällä tänä aamuna tästä multilateraalisesta puitteistosta. EU on puhunut sen puolesta, että meillä olisi vapaat palvelut, että ne liberalisoidaan. Mutta jos katsoo nyt neuvotteluita VTOssa, jossa puhutaan yleisesti vapaasta palveluiden ja markkinoiden avaamisesta, mutta kuitenkaan rikkaat maat VTOssa eivät liikahda tippaakaan, että avattaisiin markkinoita ja että maat avaisivat markkinansa, esimerkiksi palvelumarkkinansa ulkomaisille toimittajalle. Tässä on kysymys, olisi kysymys myös tällaista väliaikaisesta maahanmuutosta, joka estäisi sillä tavalla aivovuotoa. Ja nämä maat saisivat myös hyötyä siitä, että nämä maahanmuuttajat sitten koulutettuna tulisivat takaisin. Ja jos ihmiset sitten taas pysyvät jossain kauemmin, mutta rikkaat maat, kuten esimerkiksi EU myös, haluaa yhdistää tämän kaltaisen liberalisoinnin sanaan vapaa ja avoin. Ja tämä ei ole köyhien maiden intresseissä, koska tämän kaltainen maahanmuutto – koskee lähinnä hyvin korkeasti koulutettua, taitavaa henkilöstöä. Jos me haluamme auttaa, niin toinen asia, mitä meidän pitäisi tehdä, olisi se, että tekisimme elämästä siedettävää näille maahanmuuttajille. Sitten meidän terveyspolitiikkaamme eh, liittyen maahanmuuttopolitiikkaan eivät ole johdonmukaisia. Meidän pitäisi kouluttaa lääkäreitä ja sairaanhoitajia hoitamaan meidän vanhuksiamme, koska minusta on aika uskomatonta, että Malavista tulee enemmän lääkäreitä USAhan kuin mitä heitä on Malavissa hoitamassa ihmisiä siellä. Meidän terveysjärjestelmämme ovat yhä enemmän riippuvaisia sairaanhoitajista ja lääkäreistä Afrikasta ja sitten me käytämme omia harvoja varojamme lähettääksemme muutaman ranskalaisen tai englantilaisen lääkärin Afrikkaan. Mutta jos me olisimme aikaisemmin antaneet nämä rahat äh, terveysministeriöille Afrikassa, niin he olisivat kyenneet kouluttamaan kymmeniä ja kymmeniä äh, lääkäreitä ja sairaanhoitajia. OECDn äh, varapääjohtaja sanoikin tänä aamuna, että se että me tuemme näitä maita. Se auttaa meitä myös saavuttamaan vuosituhannen kehitystavoitteet. Ja se, että me todellakin saisimme hyödyt, ihmisille sen, että heidän hyödyttäisi lähettää lapsensa kouluun, tai että kun lapset, äidit saavat synnyttävät, että he saisivat myös ammattimaista apua ja tukea. Tällä tavalla me kykenemme helpommin saavuttamaan vuosituhannen tavoitteet. Eikä tässä ole kysymyksessä kaikkein köyhimmät äh, valtiot ja köyhimmät ihmiset, jotka hyötyvät tästä maahanmuutosta. Vuonna 2007 vastaanotto 10, 5 parasta äh, maata, oli, äh, josta, jotka ottivat vastaan eniten, olivat Intia, Kiina, Meksiko, Filippiinit ja Ranska. ihmiset, jotka lähtevät äh, siirtolaisiksi tai maahanmuuttajiksi, eivät ole kuitenkaan niitä, jotka ovat kaikkein köyhimpiä näissä yhteiskunnissa, jotka kykenevät lähtemään. Ja minua huolestuttaa tämä äh, sininen kortti-aloite Euroopassa, koska se tekisi tilanteen vielä pahemmaksi, koska tämä kortti annettaisiin vain kaikkein koulutetuimmalle ja väestönosalle, eikä tämä sitten olisi hyödyksi. Globalisoidussa maailmassa pääoman, palveluiden ja tavaroiden vapaa liikkuvuus on se, joka tapahtuu, mutta ihmiset eivät kykene liikkumaan. Ja me olemme kuitenkin vahvistaneet sääntöjä ulkomaisille investoinneille ja muita, mutta ne säännöt, jotka koskevat maahanmuuttoa, niihin ei kiinnitetä huomiota. On aika kaataa muureja ja rakentaa siltoja sen sijaan. Se, mitä me tarvitsemme, on tällainen puitteisto, monipuolinen puitteisto. Minä olen vastannut äh, globalisaation sosiaalisista vaikutuksista ja äh, teimme tästä tutkimuksen viisi vuotta sitten, mutta hyvin vähän on sen jälkeen tehty. Minun mielestäni meidän pitäisi palata äh, neuvottelupöydän ääreen ja miettiä, millä tavalla tästä tulisi monitahoista. Ja meidän täytyisi tehdä tämä myös niissä maissa, joissa on ongelmia demokratian kanssa. Meidän pitäisi huolehtia siitä, että nämä lähettävät, maahanmuuttajia lähettävät maat kykenisivät toimimaan paremmalla parhaalla tavalla. Viisi vuotta sitten tässä komiteassa, jossa olin jäsen, tämä ajatus otettiin esiin. Joten nyt olisi todellakin aika lähteä rakentamaan tästä ja lähteä neuvottelemaan ja keskustelemaan, koska me emme tarvitse enempää konferensseja. Meidän täytyy lähteä toimimaan. Euh, merci beaucoup. Suurkiitokset Rova Jerkkens tästä hyvin selkeästä ja sitoutuneesta alustuspuheenvuorosta. Nyt puheenvuoro menee Jean-Pierre Hän vastaa HECDssä jo vuodesta 1988 alkaen siellä työskennellellä kehitys- ja migraatiokysymyksistä ja sen vuosiraportin laatimisesta. Kiitos Olen äärimmäisen tyytyväinen saadessani äh, käyttää puheenvuoro tässä kiintoisessa äh, tilan, äh, tilaisuudessa. Ja jo lounaan aikana minulla oli mahdollisuus käydä keskusteluja tiettyjen henkilöiden kanssa, ja he hämmästyivät sitä, miten paljon OECD työstää maahanmuuttokysymyksiä, jos, kun sitä usein tarkastellaan pikemminkin talousasioista ja liberalismi ja muistamme kauppapolitiikan virka, virtauksista vastaavana tahoa. Me kuitenkin vastaamme myöskin Afrikan maista ja meillä on myöskin pääosastoja, jotka käsittelevät maahanmuuttokysymyksiä ja niin kuin sanottu itse toimin nimenomaan siellä. Laadin vuosittaisen kansainvälinen maahanmuutto ja muuttovirta raportin myöskin kehityskysymyksistä vastaana. Tänään käsittelemme asiaa nimenomaan niiden kannalta, jotka ovat pikemminkin muuttovirta- ja maahanmuuttokysymyksistä kiinnostuneita. Täällä on jo todettu, että esimerkiksi tietyin varasiirroin kehitystä voidaan saada aikaiseksi, mutta jos kyse olisi nyt pelkästään maahanmuutosta ja muuttovirroista, niin monet muuttovirtamaat olisivat jo kehittyneet. Tämä on kuitenkin kiintoisa aihe. Aamulla saimme kuulla Portugalin, Espanjan ja Italian tilanteesta. Herra Vatsin suulla, hän on asiantuntija tällä saralla. Kyllä, on totta, että esimerkiksi Irlanti ja muutkin maat ovat olleet muuttovirtojen lähtömaina Euroopassa ja nyt taas tilanne on muuttunut toisen, toisen päin tapahtuvaksi, joten tämä on äärimmäisen tärkeää. Esimerkiksi Kreikalle ja Portugalille se on edesauttanut kehitystä kyseisissä maissa. Se voi siis olla myöskin auttava tekijä. Niin kuin aamulla todettiin monissa puheenvuoroissa, kriisillä ja, ja muuttovirolla on myöskin tekemistä toisiensa kanssa, mutta myöskin muut ulottuvuudet, esimerkiksi inhimillinen ulottuvuus on äärimmäisen tärkeä tässä yhteydessä. On hyvin vaikea pakottaa maahanmuuttajia palaamaan tai lähtemään pois maasta, johon he ovat muuttaneet. Kaiken kaikkiaan siis paluumuuton pakottaminen on hyvin vaikea yhtälö. Kyse ei ole kauppatavarasta, vaan ihmisistä, perheistä ja, ja siksi tämä on poliittisesti tärkeä kysymys. Myöskin hyvin paljon tekopyhyyttä äh, on löydettävissä. On puhuttu äh, vitsauksesta, äh, puhuttu nimenomaan siitä, että aivovirtaa tapahtuu, kun pätevät koulutetut henkilöt lähtevät pois omista maistaan. Mutta kuitenkin monta vuotta asiaa seuraaneena voin todeta, että nimenomaan pätevien työntekijöiden houkuttelu maihin on se sektori, jossa eniten ponnisteluja on tehty. Ja myöskin opiskelijoille on annettu mahdollisuuksia siirtyä toisiin maihin. Joskus he myöskin palaavat kotimaihinsa, joten ei aina ole kysymys pelkästään siitä, että se olisi kielteinen asia, koska usein muuttomaat pystyvät tarjoamaan heille paljon aivovuoto tai myöskin kokemusten vaihto tällä saralla on asia, jota on ehkä jatkossa enemmän tutkittava. Myöskin terveyssektorilla on tehty tilastoja siitä, miten asia on edes auttanut kehitystä. On tehty tarkoja tutkimuksia siitä, millä tavoin henkilöt ovat lähteneet, mistä he ovat kotoisin, missä heitä eniten on, mitä he tekevät, minkälainen pätevyys heillä on, mikä koulutus heillä on ja niin poispäin. Tämä kaikki antaa, edes, äh, antaa elementtejä analysoida tilannetta. Toinen tänä aamuna esiin otettu kysymys liittyy väestökehitykseen. Käydään keskusteluja äh, ja asiantuntijat ottavat kantaa aiheeseen. Tässäkään yhteydessä ei ole syytä unelmoida, koska ainakaan koko yötä voida näin haaveille viettää. On sanottu, että maahanmuutto voi edesauttaa väestökehitysongelmia, mutta ei se kuitenkaan pysty pelkästään pelastamaan tilannetta maissa, joissa väestö on jatkuvasti vanhenemassa. Tätä on tutkittu OECDssä ja on todettu, että jonkinlaisia rajoituksia ja rajoja on olemassa, vaikkakin virrat pidettäisiin tietyllä tasolla. Viimeisen kymmenen vuoden aikana Euroopassa virrat ovat olleet todella suuret ja, ja se on osittain johtunut myöskin tiettyjen maiden kehitysongelmista. Meidän on kuitenkin syytä määritellä <clears throat> haasteet ja se, mihin halutaan päästä. Eikä kyse ole myöskään siitä, että maahanmuuttajat ainoastaan lähettäisivät rahaa kotimaihinsa ja, ja tämä olisi ainut vaikutus. trendi on siis äh, nouseva, eikä, eikä välttämättä tällaisia rahansiirtoja. näiden rahansiirtojen lisäksi kotimassa ole, ole muita äh, ansiomahdollisuuksia tai kehityksen äh, keinoja. Aika ei ole paljon, koska ymmärrän, että tekin haluatte puhua ja esittää kysymyksiä. Haluan kuitenkin vielä keskittyä parin seikkaan tässä loppuosassa puheenvuoroa, niin nimenomaan e OECD-maissa tapahtuvan työli, työhön, työpolitiikkaan maahanmuuttajien piirissä. Tätä asiaa käsiteltiin myöskin laajasti erässä monikansallisen, erään monikansallisen yhtiöedustajan puheenvuorossa, mutta ei kuitenkaan lopulta kyse ole siitä, että suuret suuryritykset vetäisivät puolensa maahanmuuttajia. Pikemminkin loppujen lopuksi PK-yritykset on se taho, jossa eniten maahanmuuttajia työllistyy, joskin esimerkiksi lupien saaminen on hyvin monimutkaista ja, ja myöskin pimeää työtä tehdään, niin kuin tiedätte. On totta, että työnantajat voivat edesauttaa tilannetta. Toisaalta taas, kun törmäämme työttömyyteen ongelmiin, silloin ei maahanmuuttoakaan ole. Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Saksassa ja, ja muutamissa muissa maissa itse maan valtio hallinnoi maahanmuuttoa. Se ei välttämättä ole huono asia koska lopulta jos tutkii maahanmuuton äh, <clears throat> historiaa, niin, niin, niin se kattaa kaiken tyyppisen äh, liikehdinnän. Ja niinpä voikin äh, olla varma siitä, että ettei kaikki ole pelkästään ruusun punaista. Nyt olisi löydettävä se tapa, miten sekä maahanmuuttajien ja, ja maiden tarpeet voitaisiin nivoa yhteen. Sitten yhteistyö alkuperämaiden kanssa, maiden kanssa, joista maahanmuuttajat ovat kotoisin. Se ei välttämättä aina ole helppoa toteuttaa. Myöskin totta on se, että nykypäivän maahanmuuttajat integroituvat huonommin yhteiskuntiin kuin aikaisemmin ja työttömyysaste on nousussa. Mitä taas pätevyyksiin tulee, Lopulta kaikki vaat <clears throat> etsivät pätevää henkilökuntaa, pätevä, päteviä ihmisiä ja kuitenkin lopputulos on se, että koulutetut henkilöt joutuvat tekemään töitä, jotka eivät lainkaan vastaa heidän pätevyyttään. Ja kriisistä vielä muuta seikka, muutama seikka, sitä on jo pitkään puhuttu tämänhetkisessä tilanteessa on hyvä ottaa esiin seuraavat kysymykset, johon herra Levivatsi aamulla jo puuttuikin. Voimmeko todellakin elätellä toivoja jonkunlaista ajattaisesta määräajallisesta maahanmuutosta? Kukaan ei nähtävästi halua sitä, koska tarpeet ovat rakenteellisia. Ajatellaan vaikkapa <clears throat> jätehuoltoa. Sen piirissä ei kukaan, kukaan halua työskennellä nykyisiä niinpä maahanmuuttajia tarvitaan vaikka tämän tyyppisiä töitä tekemään tai kotiaputyöt ja niin poispäin. Entä sitten, miten pitäisi toimia, jotta laiton maahanmuutto voitaisiin kanavoida kohti laillisia maahanmuuttovirtoja? Espanjan tapaus esimerkiksi on hyvin monimutkainen Espanjaan viime vuosina saapunut tuhansia maahanmuuttajia, niin kuin aamulla kuulimme, kuulimme. mutta toisaalta taas Espanjassa on kehitetty hyvin erityislaatuista maahanmuuttopolitiikkaa. Kuitenkin media lakaisi koko politiikan ja, poliittisen lähestymistavan perustat kiinnittäessään huomion maahanmuuttajiin, jotka ovat esimerkiksi menettäneet henkensä merimatkan aikana ja niin poispäin. Ja kuitenkin Espanja on laillistanut monien laittomien maahanmuuttajien tilannetta ja muutenkin pyrkineet esimerkiksi toimimaan yhteistyössä lähtömaiden edustajien kanssa, jos se ei välttämättä ole kovin helppoa. Mutta kysymys on kiintoisa. Ja vielä kolmas kysymys. Mitä tässä kontekstissa on mahdollista tehdä? Nythän taloudellinen kriisi vallitsee. Integroimishankkeita ja toimenpiteitä ei pidä lakkauttaa. Ihmiset joutuvat työttömyyden kouriin ja he voivat tällä tavoin lähettää vähemmän rahaa kotimaihinsa. Nyt kuitenkin pitäisi tehdä kaikki, mitä tehtävissä on, jotta myöskin maahanmuuttajien lapset voisivat kantaa kortensa kekon ja, ja hekin omasta puolestaan lähettää rahaa. Ja vielä viimeinen kysymys. Millä tavoin maahanmuutto ja kehityspolitiikkaa hoidon parantaa. Äsken juuri puhuttiin siitä, että työ, työsarkaa voidaan parantaa. Ei ole syytä lähteä demokra- demo, kansa kansankiihotuksen tielle. Myöskin rahasiirtojen kustannuksia pitäisi vähentää usein, mitä he joutuvat maksamaan jopa parikymmentä prosenttia rahoista pelkkiin hallinnollisiin kuluihin. Ja, ja usein se maa, jossa maahanmuuttaja asuu, kantaa nämä 20 prosentin kulut. Meillä on olemassa uutta teknologiaa, jonka avulla se voidaan hoitaa helpommin ja maahanmuuttajien pitäisikin tutustuttaa näihin keinoihin. Koulutuskysymykset on myöskin tärkeää kysymys. Sinänsä kouluttaminen ei ole vaikeaa, mutta on mietittävä sitä, kuka koulutuksen maksaa, miten se järjestetään, miten, poliittis- miten asia hallinnoidaan, kuinka paljon esimerkiksi nyt vaikka romanialaisia sairaanhoitajia tarvitaan, otetaanko heitä parikymmentä vai sata mikä on lopputulos. Jos Italiasta vaikka puuttuu terveydenhoitohenkilökuntaa, niin mistä sitä lähdetään hakemaan ja miten asia hoidetaan? Eli hallinnointikysymykset myöskin on tärkeä seikka. Ah, merci de l'avoir compris, monsieur Garçon. Je suis désolé de, de faire... Eh, kiitokset eh, tästä puheenvuorosta ja olen pahoillani siitä, että joudun hieman kiirehtimään teitä puheenvuorossanne. Meillä on siis aikataulu, joka painaa päälle. Nyt siirrymme seuraavaan paneelikeskusteluun, jossa käsitellään maahanmuutto- ja kehityskysymyksiä. Ensimmäisenä pyytäisin paneelin johtajaa paikalle, herra Jeff Daytonsonia. Hän on OECDn Latinalaisen Amerikan ja Karibian maiden osaston vastaava ja hän tulee johtamaan paneelia, johon osallistuvat herra Michael Dunby, Nolis Mavromatis, Basido Diarra ja John Battle. Viimeinen puhuja ei ole päässyt paikalle. Ja näin annakin puheenjohtajuuden paneelin johtajalle herra Dayton Johnsonille ja pyytäisin, että te ylitä puolen tunnin aikaa. Koko paneelille siis puheaikaa puoli tuntia ja sen jälkeen keskustelu osallistuneelle puoli tuntia. Hyvää iltapäivää kaikille. Aloitamme tässä paneelin keskustelumme. Meillä on useita puhujia ja paljon kiinnostuneita kuulijoita, joten pitemmittä puheita ehdotan, että aloitamme työn ja kunnioitamme sitä järjestystä, joka ohjelmassa on julkaistu. Tahtoo sanoa, että aloitamme Michael Danbin, Danbin puheenvuorolla. Hän on australialainen parlamentaarikko. Hän on muun muassa ihmisoikeus, maahanmuutto ja ulkoasiain asioissa ollut aktiivinen. Hän on ollut aktiivinen myös kansainvälisillä areenoilla. Hän on niin ikään ollut washingtonilaisen World Movement of Democracyn jäsen. Kiitoksia ja kiitän OECD siitä, että kutsuit minut tänne. Toivottavasti australialainen aksenttini ei hämää, ei edes englanninkielisiä kuulijoita. Uskon ja toivon, että puheeni on hyödyksi kaikille. Australiaan on muuttanut miljoonia ihmisiä. Australia on ottanut maahanmuuttajia viimeksi kuluneen puolen vuosisadan aikana vastaan kuin mikään muu maa. Meillä on maailman korkein maahanmuuttajaväestön osa. Maahanmuuttajillamme on äärimmäisen myönteinen osa ollut niin kaupan kuin muunkin elämän suhteen australialaiset ovat muuttuneet parempaan suuntaan maahanmuuton ansiosta. Australia on lähinnä hyötynyt maahanmuutosta muun muassa talouden, politiikan, kulttuurin ja urheilunkin alalla. Maahanmuuttajat ja näiden lapset ovat tehneet Australiasta innovatiivisemman ja vauraamman ja kosmopoliittisemman yhteiskunnan. Maahanmuuton transformatiiviset vaikutukset lepäävät kahdella pilarilla. Ensinnäkin ihmiset saavat kahden vuoden pysyvän oleskelun jälkeen kansalaisuuden ja toiseksi maahanmuutto on aiheuttanut sen, että kulttuurinen monimuotoisuus hyväksytään tällaisen demokraattisen eetoksen kautta. Ja jos kohta Manpowerin esitys oli mielestäni äärimmäisen virkistävä ja stimuloiva puhe, niin Australia on lähinnä sellainen maa, että haluamme, että ihmiset tulevat muuttajina pysyvästi Australiaan. Kun ajatellaan, että ennen toista maailmansotaa olimme sisäänpäin kääntynyt yhteiskunta, me jopa suhtaudumme vihamielisesti maahanmuuttoon eurooppalaiseenkin Ähm, meillä oli politiikka, joka suhtautui vihamielisesti maahanmuuttajien, kun minun oma maani tuli Saksasta aikoinaan Australiaan. Hän piti Australiaa niin vihamielisenä, että hänen piti muun muassa muuttaa nimensä australialaisemman kuuloiseksi. Italiasta, Kreikasta, Saksasta, Maltasta, Kyproksesta, Britanniasta, Hollannista ja muualta Australiaan on tullut 50-luvulla ihmisiä, 60-luvulla Turkista ja Libanonista, 70-luvulla meille tuli kymmeniä tuhansia pakolaisia Vietnamista ja Kambodžasta. Ja viime vuonna ennen talouskriisiä otimme vastaan noin 200 000 maahanmuuttajaa kaikkialta maailmasta. Ensinnäkin lähinnä ammattitaitoista työntekijämistöä, liikemiehiä, perheen yhdistämisohjelman kautta tuli ihmisiä ja pakolaisia tuli meille. Emme tehneet tätä altruismista, vaan taloudellisista syistä. Halusimme täydennystä, koska meillä oli taidoista pulaa. Australian maahanmuuttopolitiikasta käydään jatkuvasti keskustelua julkisestikin ja pyrimme saamaan aikaan johdonmukaisuutta politiikkaamme. Australiasta, Australian tulee eniten maahanmuuttajia Irlannista ja Britanniasta, mutta myös Etelä-Afrikasta, Intiasta, Aasiasta. Meillä on puhuttu paljon ihmisten salakuljettamisesta. 20 viime vuoden aikana muun muassa Indonesiasta on tuotu veneellä ihmisiä salakuljetettuina. He ovat toivoneet saavansa pakolaisstatuksen, kun tulevat Australiaan. Me olemme sitä mieltä, että tätä ongelmaa on kuitenkin liioiteltu, kun ajatellaan, että venepakolaiset – olivat noin, niitä oli maksimissaan noin 4000 vuonna 2000. Minusta oli aika hämmentävää, kun Bundestagin eräs jäsen tähdensi minulle, että Saksaan tulee 350 000 laitonta maahanmuuttajaa yhden vuoden aikana jopa. Vuonna 2007-2008 Australiaan tuli 13 000 pakolaista se oli suuri lohko. Monet tulivat Burmasta, Afganistanista, Irakista, Sudanista ja muutamista muistakin Afrikan maista. Australian hallitus on sitä mieltä, että pakolaisten täytyy noudattaa selkeitä proseduureja ja täytyy noudattaa selkeitä sääntöjä. Mitä tulee Indonesian venepakolaisiin, heidän ongelmaansa ratkaistaan parhaiten niin, että tehdään yhteistyötä Indonesian kanssa ja pyritään parantamaan kyseisen maan kapasiteetteja. Ja Australiassa lähin, lähimmistä pro, provinsseista tulee eniten Australian ihmisiä. Sellainen populismi, jota täällä on jossain kuultu, saattaa olla jo, jo paitsi ja, mielipiteitä jakavaa, se on myös sellaista, että se ei ratkaise mitään ongelmia. Tällainen populismi siis jakaa kansaa ja ei ratkaise ongelmia. Minun puolueeni on pyrkinyt pääsemään pois tällaisista käytänteistä. Mitä tulee aivovuotoon ja niihin kysymyksiin, joista juuri äsken Jean-Pierre Casson puhui, Australia, Australian 20 miljoonan väestöstä noin yksi miljoona on enemmän tai vähemmän tilapäisesti meidän maassamme oleskelemassa. Tämä on hyvin laajalti levinnyt ilmiö kaikkialla maailmassa. Johtopäätöksenä sanon, että Australian maahanmuutto Järjestelmässä parlamentaarikolla on erittäin merkittävä rooli. Minä itse ö, olen maahanmuuttovaliokunnassa jäsenenä. Me järjestämme kuulemistilaisuuksia jatkuvasti. Me kuulemme jatkuvasti viranomaisilta todistajien lausuntoja ja myös maahanmuuttajien ja pakolaisten asianajajilta kuulemme todistajien lausuntoja itse pakolaisiltakin. Ja me pyrimme erilaisten kansalaisjärjestöjen kanssa ja oikeusasiamiehen kanssa pitämään huolen siitä, että maahanmuuttajia ja pakolaisia kohdelletaan säällisesti. Yksittäiset parlamentin jäsenet voivat myös tuoda maahanmuuttoministeriön tietoon, tietoisuuteen yksittäisiä tapauksia, kun kaikki muut tiet on käyty loppuun. Ja johtopäätöksenä toteaisin, että tämä maailmanlaajuinen finanssikriisi ja ilmastonmuutokseen liittyvät katastrofit ovat johtaneet siihen, että että ehkäpä maahanmuuttoluvut tulevat laskemaan vuodesta 2000. Kyllä se jatkuu, mutta hiljaisempaan tahtiin. Kiitokset. Seuraavaksi Manolis Mavromatis Kreikasta. Hänet on valittu Euroopan parlamenttiin vuonna 2004. Hän on kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan varapuheenjohtaja ja muun muassa vastuussa näistä asioista eh, kehitysyhteistyövaliokunnassa. Mavromatis. Kirje Proedre, agapiti ja agapite sinalfi, Kiitos puheenjohtaja. Arvoisat kollegat, hyvät ystävät, 170 miljoonaa maahanmuuttajaa on siirtynyt maasta toiseen viimeisen 40 vuoden aikana, joten jokainen ymmärtää, miten valtavasta ilmiöstä on kysymys. Viime aikojen tapahtumat, globalisoituminen ja taloudellinen kriisi ovat muuttaneet kuitenkin tilannetta. Erilaiset kysymykset, perusvapaudet, oikeudet, työn puute, köyhyys työntävät monia afrikkalaisia lähtemään siirtymään kohti parempia elämäolosuhteita, kohti Eurooppaa, Kanarian saaria ja niin edelleen. Usein ihmiset joutuvat kuitenkin Eurooppaan pyrkiessään monien riskien kouriin. Meidän on näin ollen käytettävä hyväksemme entistä tehokkaammin niitä keinoja, joita meillä on omien velvollisuuksiemme täyttämiseksi, kun pyrimme edesauttamaan kehitystä myöskin maissa, joista nämä ihmiset ovat kotoisin ja lähtöisin. Se ei välttämättä ole ainut toimintamalli. Meillä on muitakin yhteistyötoimimahdollisuuksia. 20 prosenttia eurooppalaisesta kehitysrahaston varoista ollaan jo tälläkin hetkellä käyttämässä tämän tyyppiseen apuun ja sitä ollaan jatkossa kasvattamassa. Ihan rahoituksellinenkin apu edesauttaa kehitystä. Edunsaaja ja antaja maat perustavat toimintansa yhteistyölle ja kumppanuudelle, kun tätä kehitystä pyritään aikaan saamaan. On kuitenkin tärkeää saada määritellyksi laajat strategiset linjaukset, joiden pohjalta voidaan vähentää köyhyyttä ja lisätä kehitystä. Kyse ei ole kuitenkaan pelkästään resursseista ja siitä, miten rahoitusta käytetään. Meidän on aina syytä tarkastella myöskin tehokkuutta – tällaisten rahoituksellisten tukipakettien tehokkuutta. Saapuvatko ne perille ja käytetäänkö niitä niihin tarkoitusperiin, joihin ne on tarkoitettu? Ja tästä kaikki lietävät samaa mieltä. Kehitysapua ei luonnollisestikaan voida käyttää ilman, että sen jakaminen tapahtuu myöskin edunsaajamaiden viranomaisten avoimen ja tehokkaan valvonnan alaisena. Meidän on myöskin pohdittava, mistä maahanmuuttajat ovat lähtöisin ja keskitettävä tarmomme niihin kohtiin. Tämä määrittely on aika helppoa, koska useimmiten kysymyksessä ovat kaikkein köyhimmät maat ja näin ollen infrastruktuuriten rakentaminen äh, kyseisille alueille olisi hyvä lähtökohta. Sitä kautta ihmiset ehkä vähemmän lähtisivät liikkeelle. Puhun nyt äh, vesihuollosta, kestävän kehityksen rakenteista, kouluista, teiden rakentamisesta ja tämän tyyppisistä toimista. Luonnollisesti myöskin elintarvikkeiden ja lääkkeiden toimittaminen on tärkeää, mutta se ei kuitenkaan ratkaise ongelmaa. Euroopan unionin on panostettava nimenomaan infrastruktuuri saralla kehityksen lisäämisen. Sen avulla on, on mahdollista saada aikaiseksi evoluutiota ja ihmisten elinolosuhteet parantuvat. On aika helppoa myöskin määritellä erilaiset lähtökohdat Nimenomaan suuret kaupungit usein ja satamakaupungit ovat niitä tahoja, josta henkilöt lähtevät. Ja sama pätee myöskin niihin maihin, joihin siirtolaiset ja maahanmuuttajat saapuvat. Ja tämän tyyppistä paikoista onkin löydettävissä suurimmat vastaanottokeskukset. Meidän on siis kaiken kaikkiaan tehostettava omaa toimintaamme ja keskityttävä siihen, että erityisesti heikommassa asemassa olevien haavoittuvimpien henkilöiden, naisten ja lasten tilannetta parannetaan. Tiedon saanti ja tiedon tarjoaminen, informaation tie, tarjoaminen on tärkeää. Ja informaatio olisikin suunnattava nimenomaan maahanmuuttajien piiriin. Meidän on osattava myöskin antaa riittävästi arvoa sille potentiaalille, jota maahanmuuttajien piiristä voidaan löytää. Heidät on otettava itse mukaan kehitys, kehityksen kulkuun ja pyrittävä siihen, että avun antaminen olisi molemmin puolista. Äsken saimme kuulla rahansiirtojen merkityksestä, rahansiirtoja, jotka lähetet, kohdistuvat siis lähtömaihin – on selvää, että sillä on suuri merkitys, mutta jonkinlaisia uusia taloudellisia toimia pitäisi kehittää, jotta kehityksen, va, va, suunnattavia varoja ja, ja rahoitusta voitaisiin muillakin tavoin kasvattaa. Niin ikään olemme saaneet kuulla puhuttavan paluumuuttajista, henkilöistä erityisesti, jotka toimivat terveydenhoidon piirissä, yliopistoissa ja, ja sairaaloissa. Voisimme pyrkiä kannustamaan myöskin liikkuvaa siirtolaisuutta. Mitä tällä tarkoitan? Sitä, että henkilöt ennen mitä myöhemmin palaisivat omaan maahansa. Tämän tyyppinen ilmiö poistaisi aivovuoto-ongelman. Henkilöiden, nimenomaan korkeasti koulutettujen henkilöiden liikkumista pitäisi edesauttaa. Niin kuin tiedätte, useissa kehittyvissä maissa muuttoliike ja maahanmuutto tarkoittaa käytännössä sitä, että pätevät henkilöt etääntyvät kotimaastaan, he lähtevät muihin maihin ja jäävät sille tielle. Kuitenkin erityisesti koulutuksen, tutkimuksen ja terveydenhuollon piirissä kierrättäminen olisi tärkeää ja, ja paluumuutto olisi yksi ratkaisua vanista. Thank you very much for... Kiitokset tästä kattavasta esityksestä ja kiitokset siitä, että kunnioititte aikaa. Seuraavaksi sitten Basiru Diarra, joka on vastuussa maahanmuuttopolitiikasta ja kehityskysymyksistä omassa kotimaassaan. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia, että saan mahdollisuuden käyttää puheenvuoron tässä kokouksessa, jossa käsitellään maahanmuuttokysymyksiä. Erityisesti puhumme politiikkojen, kehityspolitiikkojen ja maahanmuuttopolitiikkojen johdonmukaisuudesta. Teema, josta minua on pyydetty puhumaan, <clears throat> liittyy kumppanuuksia ja kehitysyhteistyötä ja sen menestystä. Esitän esimerkkejä tämän politiikan roolista. Minua on myös pyydetty e- esittämään muutamia sanoja maahanmuuttajien koulutuskeskuksesta, joka on perustettu 6. lokakuuta 2008 Kyseessä on Euroopan komission ja Malin hallituksen välinen yhteistyöhanke. Jos puhumme kehitysyhteistyökokemuksista Ranskan ja Malin välillä, niin täytyy palata ajassa jo vuoteen 1993. Tuo, 98. Tuolloin asetettiin keskustelu- ja neuvottelupuitteet teet Tarkoitus oli käsitellä kaikkia niitä kysymyksiä, jotka liittyvät näiden kahden maan väliseen maahanmuuttoliikkeeseen. Tällä tavalla 14. maaliskuuta 2001 ranskalais-malilainen maahanmuuttokomitea perustettiin ja minä itse olen tämän komitean malilainen puheenjohtaja. Ja sen jälkeen on perustettu neljä teknistä alakomiteaa tämän ranskalaismallilaisen maahanmuuttokomitean puitteissa. Ja tarkoitus on keskustella kaikista niistä kysymyksistä, jotka liittyvät maahanmuuttoon. Ensimmäinen tekninen komitea oli vastuussa nimenomaan kehitysyhteistyöstä. Toinen tekninen komitea on vastuussa maiden välisestä maahanmuuttoliikenteestä, viisumikysymyksistä ja tällaisista. Ja kolmas komitea käsittelee sellaisia maahanmuuttoon liittyviä kysymyksiä kuin asumispolitiikka, toisen ja kolmannen sukupolven maahanmuuttajalapset, perheiden yhdistämiseen liittyvät asiat ja niin edespäin. Ja neljännen komitean vastuualueena on Ja tarkoitus on siis pitää huoli siitä, että politiikka on johdonmukaista näiden kahden maan välillä. Mitä tulee tähän kehitysyhteistyötä käsittelevään komiteaan, sehän 25. kesäkuuta 2007 puhui nimenomaan koulutuskysymyksistä. Kehitysyhteistyön ö, tarkoitus on keskustella muun muassa eri tulkintaeroista maiden välillä. Tarkoitus on selventää käsitteitä, nimenomaan kehitysyhteistyökäsitteen määritelmää ja tulkintaa. Kumppanuuden puitteissa kehitysyhteistyön tulisi palvella lähtömaiden tilannetta ja kehitystä ja tulisi pyrkiä siihen, että maahanmuuttajat hyödyttäisivät lähtömaataan. Tarkoitus on myös hallita maahanmuuttovirtoja ja pitää huoli siitä, että maahanmuuttajilla on mahdollisuus palata kotimaihinsa – ja maahanmuuttokysymyksiin tulisi antaa myös turvallisuuteen liittyviä vastauksia. Mitä tulee kehitysyhteistyöpolitiikan sisältöön, se tietysti vaihtelee maittain. Esimerkiksi Marokon, Ranskan tai Malin puitteissa sisällöt vaihtelevat maittain. Nämä tulkintaerot niillä on seura- seuraamuksia kehitysyhteistyön ja kehitysyhteistyöpolitiikan tuloksiin. On korostettava sitä, että Ranska ja Mali ovat olleet kehitysyhteistyön edelläkävijöitä. Kehitysyhteistyötä ei voitaisi kuvitella ottamatta lukuun niitä toimia, joita maahanmuuttajat toteuttivat 60-luvulla. Tuolloin keskityttiin siihen, että lähtömaiden maihin jääviä perheenjäseniä tuettiin muun muassa lähettämällä kotipuoleen rahaa ja perustettiin komiteoita, joiden tarkoitus oli toteuttaa sosiaalista toimintaa alkuperämaan kylissä, kaupungeissa, muun muassa terveydenhuollon, koulutuksen ja puhtaan veden saatavuuden kysymyksissä. Ranskassa on tällä hetkellä 400 malilaisten maahanmuuttajien yhdistystä, jotka nimenomaan keskittyvät oman alkuperäalueensa hyödyttämiseen. Tavoitteena on pyrkiä, tavoitteenamme on pyrkiä avittamaan näiden maahanmuuttajien omia toimia haluamme nimenomaan kohdistaa toimemme lähtömaihin, ja tämä toiminta täydentää perinteistä kehitysyhteistyöpolitiikkaa. Ainoastaan Ranska ei kanna korttaan kekon näiden maiden kehittymiseen, vaan nimenomaan lähtömaassa täytyy toimia. Jotta tätä prosessia voitaisiin täydentää perustettiin ministeriöiden välinen missio Maliin. Kehitysyhteistyötä pidetään niin Malissa kuin Ranskassakin julkisena toimintana. 28. joulukuuta 20 vuonna 2000 allekirjoitettiin ensimmäinen kehitysyhteistyösopimus Malin ja Ranskan välillä ja tuolloin allekirjoitettiin myös solidaarisuusasiakirja. Tuolloin 36 kuukauden ajaksi korvamerkittiin tietty summa rahaa. Tässä sopimuksessamme on viisi eri osiota, toimintaosiota Ensinnäkin halutaan mobilisoida taitoja, halutaan kehittää yrityksiä Malissa ja koulutusta halutaan avittaa nuorten sosiokulttuurista kehitystä ja nuorten kansalaistaitoja halutaan parantaa. Ja sitten yksi komponentti liittyy erilaisiin projekteihin. Toisen vaiheen sopimus allekirjoitettiin 15.3.2006 kolmeksi vuodeksi. Tuolloin korvamerkittiin rahaa 2 miljoonaa 500 000 euroa. Ja tätä hanketta halutaan jatkaa mahdollisesti. Tämän hetken tällä hetkellä ei ole tarkoitus tehdä vielä mitään tiliä lopputulosta kehitysyhteistyön tuloksista, vaan prosessi jatkuu. Tällä hetkellä on vain identifioitava, minkälaisia esteitä kehityspolitiikan tiellä on ollut, mutta nämä kahdeksan vuotta ovat myös tarjonneet paljon kokemuksia. Ensinnäkin on todettava, että kehitysyhteistyö ei ole vielä kaikkia ongelmia kyennyt ratkaisemaan, jotka liittyvät muun muassa maahanmuuttovirtojen hallinnointiin ja lähtemään täysimittaiseen hyödyttämiseen. Ja jos ajatellaan, minkälaisia tuloksia ensimmäisessä toisessa vaiheessa on toteutettu, niin 300 413 erilaista projektia on toteutettu eh, ensimmäisessä vaiheessa ja toisessa vaiheessa niin ikään eh, useita satoja eh, hankkeita, 23 paikallista hanketta, hanketta 43 erilaista teknistä ja tieteellistä missiota ja 24 asiantuntijamissiota Malin ja Ranskan välillä on toteutettu. Rahoitus on taattu 63 prosenttisesti kehitysrahastoista 29 prosenttia on rahoitettu itse maahanmuuttajien toivesta ja loput on sitten tullut eri yhteistyöinstansseilta. Pyrimme myös tekemään etäinvestointia, pyrimme parantamaan kehitysyhteistyöhankkeita tällä tavalla. Tähän liittyy myös vuonna 2006 laadittu laki. Tämän kokemuksen perusteella kannattaa pohtia kaikilla tasoilla muutoksia niin alku, lähtömaissa kuin kohdemaissakin. Niiden kokemusten perusteella, joita tällä hetkellä on saatu, EU voisi toimia eräänlaisella katalysaattorina. Voitaisiin mennä vielä pidemmälle tulisi hälventää tietoja, käsitteellisiä äh, epäselvyyksiä, jotka liittyvät kehitysyhteistyöhön. Tulisi myös selventää tavoitteita, äh, hankkeiden sisältöjä ja tulisi myös äh, suunnata kehitysyhteistyötä tuotantosektoreille sillä tavalla, että saataisiin toiminnasta lisää arvoa. Eurooppa voisi esittää tärkeää roolia tässä toiminnassa ja kehitysyhteistyön johdonmukaistamisessa. Mitä tulee tähän maahanmuuttajien koulutuskeskukseen, äh, Leon, komissaari Michel äh, sen vihki käyttöön vuonna 2007 tämän keskuksen kesku, tämä keskus perustettiin Rabatin kokouksen päätelmien innoittamina, samoin kuin Tripolin kokouksen johtopäätösten innoittamana. Mali on ensimmäinen maa, joka on perustanut tällaisen keskuksen. Sitä pidetään pilottihankkeena, pilottikeskuksena, ja tarkoitus on ö, Länsi-Afrikkaan muuallekin perustaa tällaisia keskuksia. Ö, kuusi miljoonaa dollaria on tällä hetkellä kohdennettu sen toimintaan. Ja sen tehtävä on nelitahoinen. Ensinnäkin halutaan tiedottaa muuttovirroista enemmän. Halutaan myös avittaa maahanmuuttajien pala, kotiinpaluuta. Halutaan antaa tietoa maahanmuuttoon liittyvistä juridisista aspekteista – ja halutaan myös estää laitonta maahanmuuttoa. Niin ikään halutaan korostaa teknisiä ja rahoituksellisia kompetensseja. Ja tämän keskuksen on tarkoitus tehdä yhteistyötä muiden malilaisten teknisten instanssien kanssa, kuten muun muassa työllisyyteen ja teollisuuteen liittyvien instanssien kanssa ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Kolme kuukautta sen jälkeen, kun keskus toteutettiin, oli liian varhaista tehdä vielä johtopäätöksiä sen toiminnan menestyksekkyydestä. Niitä tehdään myöhemmin. Ja paneelin viimeinen puhuja on John Battle Leeds Westin äh, parlamentaarikko. Hän on ollut erittäin aktiivinen. Äh, parlamentissa on ollut huolissaan äh, kehityskysymyksistä. Ja annan puheenvuoron herra Batchelille, olkaa hyvä. Though I'm a member of the all parties... Äh, kiitokset. Minä puhun äh, täällä äh, jäsenenä tällaisessa kansainvälisessä valintakomiteassa. Haluaisin vastata näihin keskusteluihin, joita olemme käyneet täällä tähän mennessä painottamalla sitä, että en olisi parlamentissa, ellei minun naapurustoni olisi minua valinnut. Ja haluaisin tähän keskusteluun tuoda hieman poliittista realismia, koska minun naapurustoni on Leedsissä Äh, tällainen vanha kaupunki, se on yksi osa sitä kaupunkia. Siellä on tällaisia puoliammatti-ihmisiä, siellä on äh, ihmisiä, jotka tekevät töitä paljon sopimuksella ja ovat ensimmäisiä, jotka menettävät työnsä. Ja noin 7-12 prosenttia äh, yleensä, tai noin 20 prosenttia minun naapurustossani on maahanmuuttajia. Ja minun kotini läheisyydessä puhutaan 26 kieltä. Ja minun kaupunkini rakennettiin 1800-luvulla. Irlantilaiset sen rakensivat. Osa minun perhettänikin tuli sieltä. Ja he eivät olisi siellä, eikä ilmataloudellista kasvua. Ihmiset, jotka tulivat äh, Karibian alueelta, äh, tulivat äh, auttamaan meidän bus, pitävät yllä meidän bussiliikennettämme ja, ja sairaaloitamme. Jos tänä päivänä minun vaalipiiristäni esimerkiksi nämä maahanmuuttaja, terveydenhoitajat, sairaanhoitajat lähtisivät kotiinsa, niin meillä olisi todellinen ongelma hoitaa meidän omia vanhuksiamme. No miksi minä puhun naapurustostani? Niin siksi, että minun mielestäni tämä koko politiikan johdonmukaisuus kansallisella tasolla, paikallisella tasolla tai kansallisella tasolla ähm, ei, ei, ei toimi. Ja esimerkiksi minun alueellani äh, nimenomaan on niin paljon maahanmuuttajia ja minä joudun heidät, äh, heitä, heille aina puhumaan, että me Briteissä Meillä itse asiassa menee aika hyvin. Minusta tuntuu, että me olemme olleet suuria avustajia näissä näissä, näissä, näissä kehitysapukysymyksissä, mutta samanaikaisesti minun täytyy sitten tulla kotiin ja kertoa heille, miksi heille maksetaan huonoja palkkoja. Mutta miksi minun komiteallani on mennyt niin hyvin johtuu siitä, että me kirjoitimme tällaisen raportin, raportin maahanmuutto ja kehitys. Se, millä tavalla voidaan käyttää maahanmuuttoa köyhyyden vähentämiseksi. Tämä tehtiin vuonna 2003. No mitä me nyt olemme sitten tehneet viime viikolla ottaen huomioon tämän finanssikriisin, mitä ministerit ovat tehneet ja mitä eri puolueet ovat tehneet. Heidän pitäisi nyt todellakin puhua sen puolesta, että ei saa leikata kehitysapurahoja, vaikka finanssikriisi on vallalla. Ja minä olen ylpeä, kun voin sanoa, että näin on todellakin tehty ja, ja tätä budjettia ei ole leikattu. Ja olen ilolla sen voinut myös omassa vaalipiirissäni sanoa koska tässä nyt on kysymys siitä, että mitä täällä aikaisemminkin on sanottu, että tässä on kysymys molemminpuolisesta hyödystä. Voisin kertoa teille lukuja, miten paljon eh, Englanti eh, on, on voittanut eh, maahanmuutosta. He saavat, Englannissa me saamme enemmän kuin mitä me joudumme antamaan. 6 miljardia vuodessa. Joten meidän pitäisi todellakin olla positiivisia maahanmuuton suhteen. Mutta minä tarvitsen tukea omalta vaalipiiriltäni ja haaste on lähinnä se, että kun me lähdemme miettimään tätä globaalia kriisiä, voimmeko me vaatia tai puhua siitä, että ylipäätään, että maahanmuuttohan ei ole mikään uusi ilmiö, eikä se johdu siitä, että oltaisiin epäonnistuttu jossain politiikassa Maahanmuuttoahan tapahtuu kaikkein eniten maan rajojen sisällä, ja joku täällä sanoikin, että ei pitäisi aliarvioida sitä, että ihmiset muuttavat maaseudulta kaupunkeihin. Me emme ole enää maaseutupainotteinen planeetta. Mutta ajatelkaapa esimerkiksi se, miten paljon me lähetämme tai maksamme esimerkiksi Intiaan rahaa niin, että siellä pystyttäisiin kehittämään erilaisia tukiohjelmia ihmisille, jotka muuttavat kaupunkeihin maaseudulta Joten siis tässä on tietty kehitysnäkökulma koko tähän maahanmuuttoon, mutta millä tavalla me toimimme tässä. Ja se johtopäätös, jonka me teemme tässä meidän raportissamme, on se, että hyvin hoidettu maahanmuutto on erittäin tärkeää sen vuoksi, että se on myös tavallaan yhteys maiden kesken. Aikaisemmin me olemme pitäneet maahanmuuttoa tällaisena on-off-ilmiönä. Ihmisiä tarvitaan työhön nyt, tulkaa tänne, pitäkää kivaa ja menkää takaisin huonona aikoina. Ja tämähän on nimenomaan se ongelma, mikä meillä on, koska ihmiset saavat tavallaan hyvin epäjohdonmukaisia viestejä Ihmiset usein kysyvät tai pyytävät, että voitaisiinko erottaa selkeästi maahanmuutto- ja pakolaispolitiikka. Yhdeksänvuotias poika koulussa, hänellä oli ystävä, joka oli turvapaikanhakijan tytär. Ja hän kysyi minulta, että voisit Voisitteko te kertoa ja, ja tavallaan kertoa ulospäin enemmän sitä, että turvapaikanhakijat ovat ihmisiä, jotka ovat joutuneet lähtemään pakoon, heitä on kidutettuina muuta, eh, eikä sillä ole tekemistä mitään maahanmuuton ja kaupan kanssa. Yhdeksänvuotias poika sanoo tällaista. Ja, ja sen vuoksi tuntuu monta kertaa, että näistä keskusteluista puuttuu ö, johdonmukaisuus. Sitten täällä on puhuttu paljon tästä kotiin lähetettävä, kotimaahan lähetettävistä rahoista, joita lähetetään niihin ö, lähtömaihin, mutta minusta meidän tämäkin pitäisi ottaa sillä tavalla esiin, että nämä rahat voitaisiin näissä alkuperämaissa investoida hyvällä tavalla ja sitä kautta ö, välttää köyhyyttä. Me raportissa me tutkimme tätä, mihinkä nämä rahat menevät. Ja sen vuoksi meidän täytyisikin huolehtia siitä, että kaikki nämä eri politiikat, joita hallitukset ja, ja eri järjestöt ja muut tekevät, kun he rakentavat kapasiteettia, esimerkiksi koulutusta ja muuta, meidän täytyisi pyrkiä näissä kotimaissa tavallaan kanavoimaan nämä lähetetyt rahat sellaisiin toimiin, jotka tukisivat sitä maata. Me tarvitsemme selkeitä, koherentteja ohjelmia, me tarvitsemme selkeän ohjelman myös lailliselle maahanmuutolle, mutta meidän täytyy huomioida myös laiton maahanmuutto ja ihmiskauppa. Mutta samanaikaisesti meidän täytyisi vahvistaa maahanmuuttajien oikeuksia lainsäädännön kautta ja lainsäädännön toimeenpanemisen kautta ja samanaikaisesti luonnollisesti tuettava myös esimerkiksi terveydenhuoltosektoria meillä on ollut ongelmia ja meillä on maahanmuuttajilla ja sen vuoksi meillä on tehty myös uusia lakeja. Samanaikaisesti kun me puhumme tästä väliaikaisesta maahanmuutosta ja siitä, että tuomme maahanmuuttajia, kun he palaavat takaisin kotimaihinsa, niin ei kysymys ole siitä, että meidän vain tuosta noin lähettäisimme ihmisiä takaisin heidän kotimaihinsa ja jättäisimme heidät sinne, vaan siitä, että me pystyisimme tekemään tästä osan tavallaan politiikkaamme ja tukemaan heitä myös siellä. Eli siis minä todellakin puhun siitä, että vahvistetaan ja järjestellään uudelleen tätä pohjoisen ja etelän välistä suhdetta. Äh, Manchesterin luvut olivat vuodelta 2000. Ja meillä on olemassa tällainen yhteistyöohjelma Malavin hallituksen kanssa ja tarkoituksena on vahvistaa Malavin kansanterveyssektoria ja meillä on erittäin suuri ohjelma, joka on kaksinkertaistanut sairaanhoitajien määrän, kolminkertaistanut lääkäreiden määrän, siis nimenomaan Malavissa. Ja siellä on myös esimerkiksi osana meidän tukiohjelmamme maksettu lääkäreille enemmän palkkaa, siis meidän Äh, veronmaksajien rahoilla on maksettu heille enemmän palkkaa niin, että nämä ihmiset jäävät sinne paikan päälle. Ja sitä kautta me olemmekin nyt saaneet 40 prosenttia enemmän lääkäreitä, 50 prosenttia enemmän äh, sairaaloita ja noin 30 prosenttia enemmän sairaanhoitajia. Eli tätä kautta nämä ihmiset pysyvät siellä ja heistä voidaan pitää kiinni. Minä uskon, että se, mitä nyt tässä on oikeastaan tapahtunut, on se, että tehdään kaikennäköisiä hienoja raportteja, mutta tuntuu siltä, että nämä raportit eivät mene perille sinne, mihinkä niiden pitäisi mennä. Sen vuoksi meidän pitäisi aloittaa työmme kansalliselta tasolta, paikalliselta tasolta, ei ainoastaan Englannissa, vaan joka paikassa. Ja meidän täytyy uudella tavalla miettiä, miten voimme linkittää eri politiikan alat yhteensä parlamentissa minä nousin ylös ja sanoin, koska minusta tuntui, että tässä on tietty vaara siinä, että ei huomioida tarpeeksi maahanmuuttoa, mutta meidän täytyy muistaa myös vuosituhannen kehitystavoitteita. Yritin ehdottaa meidän pääministerillemme, että nyt olisi aika, kun ottaa, ottaa koko meidän taloudellisen agendan keskipisteeksi työttömyys ja maahanmuutto. Jos me ottaisimme tämän nyt haasteeksi sen sijaan, että me vain keskitymme pankkeihin. Silloin me kykenisimme vaikuttamaan ehkäpä paremmalla tavalla koko tilanteeseen. Me kykenisimme ehkäpä myös kanavoimaan ponnistelumme eri tavalla ja että me saisimme uudenlaisen yhteyden pohjoisen ja etelän välillä ja sillä kautta sitä kautta me saisimme myös uudenlaista taloutta ja silloin köyhyys ei iskisi näihin ihmisiin samalla tavalla. Meillä on nyt mahdollisuus toimia nyt juuri, kun meillä on tämä suuri finanssikriisi, meidän ei tule jättää köyhiä oman onnensa nojaan, vaan miettikääpä, mitäs jos me ö, ottaisimme heidät keskipisteeksi koko meidän taloudelliseen ja sosiaaliseen keskustelumme. Euh, merci beaucoup. Kiitoksia kovasti paneelin puheenvuoron käyttäjille ja nyt antaisin puheenvuoron yleisölle, kuka täällä nyt onkaan ensimmäisenä. Annan puheenvuoron kollegoille, jotka ovat puheenvuoroa pyyntäneet. Meillä on noin kymmenisen puheenvuoropyyntöä. Pyytäisin, että kunnioitatte puheaikoja. Valitettavasti on tiukka sääntö, ei saa ylittää kahta minuuttia. Ensimmäinen puheenvuoron pyyntäjiä aamupäivällä oli Maximus Charakopoulos. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos. Minäkin olen äärimmäisen tyytyväinen siitä, että tämän päivän konferenssi on järjestetty. Maahanmuuttoilmiö perustuu siihen, että ihmiset kuolevat nälkään, kun me taas täällä omissa maissamme käytämme rahaa siihen, että laihtuisimme. Henkilöt, köyhät, köyhille ihmisille meidän maamme ovat todellinen paratiisi. Jos Euroopan rajat olisi olisivat eh, vaikka piikkiaidalla varustetut, niin siitä huolimatta maahanmuutto-ongelma kuitenkin olisi olemassa. Omassa maassani eh, tilanne on eh, sellainen, että Aasian suunnalta muuttovirta on valtava. Kuten herra Mavro Mattis totesi, meidän on pureuduttava maahanmuuton syihin, köyhyyteen, nälänhätään ja tämän tyyppisiin seikkoihin. Siksi tarvitaan lisää investointeja. Kehitysmahdollisuuksia on luotava entistä enemmän kyseisiin maihin. Arvoisat kollegat, kriisi ja taloudellinen tilanne, jossa Euroopan unioni ja koko maailma tällä hetkellä kamppailee, tuo mukana uusia haasteita. Myöskin uusia ehtoja on olemassa, niihin on löydettävä nyt vastaukset. Myöskin muukalaisvihariski on olemassa Euroopassa, jolle mä sitä vastaan tehokkaasti kamppaile. Jo viime viikkoja aikoina olemme saaneet kuulla siitä, miten valtaisa määrä työpaikkoja, tuhansia työpaikkoja on menetetty. Myöskin populistisia sanakäänteitä on käytetty tiuhan. Maahanmuuttajat ovat usein tällaisissa tilanteissa helppo kohde, niin kuin hyvinkin tänä aamuna saimme kuulla. Miten meidän on reagoitava? Minun mielestäni meidän on löydettävä tasapainoinen tilanne laittoman maahanmuuton valvonnan sekä kolmansien maiden kehityksen lisäämisen välillä. Äh, Franz Franco. Non, ça doit Armando Franza, c'est Thomas. Herra Armando Franza Euroopan parlamentista ei ole läsnä, joten puheenvuoron pyytänyt rova Boniver Italiasta. Madame Boniver est-elle dans l'assistance? Si. Onko hän paikalla? Pardon, excusez-moi, je vous donne la parole. Ehm. keskustelu jota käydään, käydään kahdella tasolla. Ensinnäkin asiantuntijoiden tehokkaasti hahmottelemalla tasolla, niin kuin herra Karsson totesi. Hän puhui myöskin tekopyhyydestä, johon törmätään usein maahanmuuttokysymysten yhteydessä. Varmasti muistatte että Euroopan mantereella maahanmuutto on valtava, valtava suuri ilmiö, joka on muuttanut väestökehitystämme, talouselämämme ja myöskin meidän demokratiamme. Tätä valtavaa ilmiötä on hankala hallinnoida ja siksi ongelmia on syntynyt paljon. Italiassa on neljä ja puoli miljoonaa unionin ulkopuolelta tulevaa maahanmuuttoja ja nyt heidän lapsensa ja jopa lapsenlapsensa myöskin asuvat Italiassa. Italiassa on löydettävissä mitalin kolikon molemmat puolet, nimittäin 60 prosenttia vuonna 2008 Italian tuli jopa 60 prosenttia enemmän laittomia siirtolaisia kuin aikaisempana vuonna. On totta, että kansan muukalaisviha voi myöskin nostaa päätään tällaisessa tilanteessa. Sama koskee myöskin taloudellista kriisiä. Emme voi panna päätä puskaan. Meidän on ymmärrettävä se, että maahanmuuttajat, haavoittuvimmassa tilanteessa olevat henkilöt usein valitettavasti ensimmäisenä menettävät työpaikkansa. Siksi olenkin varsin vakuuttunut siitä, että järkiperäinen ehdotus, jonka Maailmanpankin pääjohtaja on esittänyt, hän on esittänyt nimittäin haavoittuvuusrahaston perustamista, jossa on kyse 0,7 prosentin varoista, jotka käytettäisiin tällaisten tilanteiden hallinnoimiseksi. Se on loistava idea, koska kyse on nimenomaan avusta, jota kanavoitaisiin kaikkein köyhimpiin maihin. Madame Bonifay, je passe maintenant la parole à Madame Cabello. Kiitokset. Seuraavaksi rouva Mafilo Lesotosta. Ah, mm. Kun sain kutsun tähän korkean tason uh, seminaariin, niin ensimmäinen kysymykseni tai reaktioni oli, kuka tämä kutsuu kokoon ja miksi? Ja kun katsotaan näitä asioita, mitä tässä käsitellään, miksi nyt? niin toivon, että paneeli vastaa tähän kysymykseen. Otin tämän esiin siksi, että meitä aina syytetään siitä, että käytämme veron maksajien rahoja näihin kalleihin, kalleisiin seminaareisiin. Ja toivon todellakin, että tämä ei ole vain tällainen tyhjän puhumisseminaaria sen jälkeen, eh, kun eh, tämä loppuu, niin nämä paperit pannaan laatikkoon. Joten mihinkä nämä tämän päivän tulokset menevät, mitä me odotamme tältä päivältä. No, minulla on vain kaksi minuuttia aikaa puhua. Se asia, jota aina sanotaan maahanmuutosta, on nämä kotiin lähetettävät rahalähetykset. No, te tiedätte, että nämä rahat menevät alkuperämaahan. Ja jos analysoidaan ihan tarkkaan, eh, mihinkä nämä rahat menevät, niin ne menevät perheelle, ei sen ulkopuolelle, eivät ne mene kehitykseen. Mutta arvatkaapa mitä, jonkun tämän eh, henkilön kouluttaminen, se henkilö, eh, joka on lähtenyt ulkomaille, on maksanut kuitenkin paljon, joten hallitus on menettänyt tämän henkilön koulutusrahat ja joutuu kouluttamaan toisen hänen tilalleen. Ja sitä kautta menetämme kahteen kertaan. Ja mitä tapahtuu esimerkiksi sosiaalisesti, jos kaikki, jotka hoitavat HIV-virusta saaneita Afrikassa, eivät ne sinne ne kotilähtävät rahat mene. Entäs aivovuoto? Minne, ne, minne se vuotaa? No, se lähtee nimenomaan esimerkiksi Eurooppaan, joka siitä sitten hyötyy. Afrikassa me kutsumme heitä osaaviksi ja Euroopassa te kutsutte heitä maahanmuuttajiksi. Ja kun tämä aivovuoto vuotaa Eurooppaan, mitään ei meillä tehdä. Ja mitään ei olla tehty tämän asian eteen. On paljon asioita, herra puheenjohtaja, esimerkiksi perheiden sosiaalinen status ja niin edelleen. Euh, Kiitoksia kovasti ja ikävää, että jouduin keskeyttämään teidät. Nyt annan puheenvuoron Carlotto Markoetsille Portugalista, olkaa hyvä. Hyvää iltapäivää kaikille ja haluan kiittää Euroopan parlamenttia ja tätä valiokuntaa ja komissiota tämän tilaisuuden järjestämisestä. Tämä tilaisuushan osuu erittäin otolliseen saumaan. Mekin haluaisimme esittää veljelliset tervehdyksemme kaikille teille. Kaikki joudumme yhdessä kohtaamaan rahoituskriisin, energiakriisin, ympäristökriisin Kaikilla näillä on vaikutus myös maahanmuuttokysymyksiin. Haluamme vahvistaa yhteistyötä, solidaarisuutta, yhteiseloa, paitsi eri maiden myös mannerten välillä. Jotkut haluavat ajatella, että että olemme jollain tavalla epäonnistuneet tässä yhteistyössä, mutta ei ole mitään syytä siihen, miksi me emme voisi onnistua. Eläimet kykenevät elämään yhdessä, miksi emme me siis. Minun maahani on aina tullut maahanmuuttajia, Afrikasta muun muassa. Me tarvitsemme eurooppalai... Meidän täytyy Euroopasta käsin investoida kolmansiin maihin ja meidän täytyy pohtia, minkälaisilla hankkeilla voisimme saada aikaan sosiaalista ja taloudellista vaikutusta ja hyvää kehitystä, jos näin voidaan sanoa. Ajatus siitä, että täytyy edistää terveyttä, koulutusta, kestävää kehitystä, trooppisten metsien kehittämistä, teknologian siirtäminen on ilmiö, joka saa ihmisen huomaamaan, kuinka hyvinkin eh, tehokkaalla tavalla eh, voitaisiin teknologiaa siirtää kumppanimaihimme, mutta näin ei kuitenkaan tehdä. Voisin mainita myös erään toisen esimerkin. Panin merkille, että eh, tee, jota meille täällä tarjotaan, on valmistettu Sri Lankassa ja se on reilun kaupan luomu tuotetta. Mutta viinipulloni ei ole kuitenkaan ympäristöllisesti kestävällä tavalla tuotettua. Kiitoksia kovasti ja nyt annan puheenvuoron Edefe Orsomolle. Hän tulee Nigeriasta. Oui. N'est pas là. Monsieur Osomo, non? Herra Osomo, onko hän paikalla? Hänkään ei ole tällä haavaa paikalla. Joten mennään seuraavaan puhujaan listalla. Hän on herra Pimenta, Portugalista tulee. Merci. Rouva Pimenta. Tu, uh, president, euh, Gérard Depré. Kiitos äh, puheenjohtaja. Haluaisin äh, kiittää Euroopan parlamenttia ja OECDtä tästä konferenssista. Tämä konferenssi tapahtuu tai järjestetään aikana, kun on paljon epävarmuutta ja taloudellinen kriisi on vallalla. Ja meidän ei tulisi samanaikaisesti unohtaa sitä, että haasteet ovat myös todella suuret. Lähitulevaisuudessa ihan varmasti löydämme uusia keinoja ja meidän on pakko löytääkin uusia keinoja. Me tiedämme, että maahanmuutto on maailmanlaajuinen ilmiö ja se koskee meitä kaikkia. Ja sen vuoksi meidän täytyy jatkossakin tukea kehitysmaita ja ryhtyä poliittisiin toimenpiteisiin nimenomaan maahanmuuton alalla. Meidän täytyy myös tehdä toimenpiteistä johdonmukaisempia. OECD äh, hän arvioi Portugalin maahanmuuttopolitiikkaa ihan hiljattain ja sanoi, että portugali Portugalilla on hyvä maahanmuuttopolitiikka. No, satojen vuosien ajanhan me olimme maa, josta lähdettiin siirtolaiseksi, mutta nyt me olemme maa, johon tulee maahanmuuttajia. Sen vuoksi meidän täytyisi nyt toimeenpanna uudenlaista politiikkaa ja koskapa OECD pitää Portugalin maahanmuuttopolitiikkaa hyvänä, niin se olisi ehkäpä yksi mahdollisuus. OECD on antanut myös meille suosituksia joissa esimerkiksi sanottiin, että Portugalin hallituksen pitäisi ottaa työmarkkinaosapuolet mukaan maahanmuuttopolitiikkaan niin, että nämä maahanmuuttajat saataisiin sopeutettua työmarkkinoille paremmin. Sen lisäksi Portugalissa pitäisi parantaa esimerkiksi asuttamista, sitä, että olisi kunnollisia asuntoja. No, toki me kaikki elämme nyt finanssikriisin aikoja, mutta Portugali todellakin ponnistelee, jotta se myös jatkossa voisi toteuttaa OECDn suosittelemia keinoja, samoin kuin myös näitä hyviä käytänteitä, joita OECD kiitteli. Sen lisäksi me haluaisimme, että meillä olisi monikulttuurisempi ja solidaarisempi yhteiskunta. Kiitoksia. Ja nyt William niminen henkilö Seychellistä on paikalla puhujana. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää kaikkia esiintyjiä. Minä yritän yhdistää oman maani siihen, mitä kontekstiin, mistä täällä on puhuttu. Seychelles on hyvin pieni saarivaltio, sillä on korkea BKT per capita, siksi me emme saa mitään avustusta. Miksi meidän on täytynyt lainata paljon rahaa, jotta olisimme voineet ylläpitää taloudellisen ja sosiaalisen vakauden? Se ei ole ollut kovinkaan helppoa. Olemme netto, eli ruoan ja energian tuojamaa meillä on hyvin haavoittuvaiset ja ha- hupenevat ö, luo, luonnonvarat. Minkä, mitä toivoa meillä tällä hetkellä on? Tällä hetkellä ö, lykätään oikeiden päätösten tekemistä. Mitä toivoa meillä on, kun ö, tässä niin sanotusta kumppanuudessa ö, meitä varjostavat pelot ja ö, epäilykset. Emmekö me voisi sopia rehellisistä sitoumuksista ja siitä, että kunnioittaisimme instituutiota ja muuttaisimme sanat teoiksi? Relevantteja kysymyksiä on esitetty, puheenjohtaja. Onko olemassa poliittinen sitoumus valvoa ja hallinnoida maahanmuuttovirtoja onko keinoja ja halua vähentää köyhyyttä ja rakentaa kapasiteettia. Minkälaisia konkreettisia toimintasuunnitelmia meidän edessämme on tällä hetkellä, sellaisia, joista on yhdessä sovittu ja joiden myötä voitaisiin puuttua kriiseihin? Onko olemassa johdonmukaisuutta, johdonmukaisia toimia, joilla voidaan hallinnoida maahanmuuttoa? Haluamme, olemmeko halukkaita tekemään vielä enemmän? jotta voisimme todella saada aikaan eron. Ja lopuksi puheenjohtaja, ole, haru, voimmeko ottaa härkää sarvista ja voimmeko jatkossakin taistella maailmanlaajuisia uhkia vastaan? Onko meillä tasainen pelikenttä tällä hetkellä vai <clears throat> uhkaako sitä jokin? Antakaa meille riittävästi apua, jotta viljelysmaamme ovat vihreinä ja laidunmaamme ovat vihreitä. Kiitos. Euh, merci beaucoup, monsieur William. Je suis heureux. Kiitos, herra William. Olen kiitollinen siitä, että, <clears throat> kysymykset on otettu äh, panelisteille. Muuten vastasi itse. Sitten rouva Santana Espanjasta. Kiitos. Hyvää iltapäivää kaikille. Itse olen Kanarian saarilta ja niin kuin tiedätte, Kanariasaaret on täällä moneen otteeseen eh, mainittu, eikä se suinkaan ole sattuma. Me olemme eh, lähellä Afrikkaa, mutta kuitenkin eh, eroja on paljon. Vapauden ero, vapa, ero nimenomaan vapauden suhteen on valtava. Eilen ja tänään törmätään samoihin kysymyksiin. Eli nälänhätä, köyhyys, kurjuus, nämä kaikki asiat ajajat, ajavat ihmisiä pois omista maista ja siksi meidän on keskityttävä kumppanuuteen, yhteisen vuoropuhelun ja nimenomaan puututtava asian jo lähtömetreillä ja myöskin matkalla ja loppukohteessa. Minun mielestäni on peräänkuulutettava myöskin sääntöjä ja lakia oikeutta. Tätä ei aina ole löydettävissä lähtömaissa ja, ja siksi heidän kohtelunsa ei ole oikeudenmukaista. On ö, totta, että lähtömaiden on ö, noudatettava myöskin vuosituhatta vuosituhat tavoitteita, mutta siitä huolimatta meidän on sitouduttava taloudellisesti jotta pystyisimme taistelemaan köyhyyttä ja muita vitsauksia vastaan. Toivon, että vuoden 2010 alkupuoliskolla, kun Espanja tarttuu puheenjohtajuuteen ja jolloin kriisi toivon mukaan on jo mennyttä, pääsemme eteenpäin ja saamme solmituksi yhteistyösopimuksia. Espanja on sitoutunut integrointisuunnitelmaan. Niin kuin tiedätte, integraatiosta on puhuttu paljon täällä. Ei pelkästään integraatio, vaan myöskin kansalaisuus, ne ovat kysymyksiä, joihin Espanja on sitoutunut ja myöskin vuoteen 2012 asti voimassa oleva yhteistyösopimus on solmittu. Kyse ei ole pelkästään taloudellisista kysymyksistä, ja kun asiaa tarkastellaan Espanjan näkökulmasta mielestä, niin meillä on mahdollisuus myöskin vähentää köyhyyttä nimenomaan ennaltaehkäisemmin toimin, ja tämä tarkoittaa myöskin ajankohtaa ennen taloudellista kriisiä. Meidän on taattava se, että kaikki ihmiset saavat minimisuojelun. Se koskee sekä espanjalaisia että muita. Monsieur, je crois, monsieur. Seuraavaksi herra Kires Puolan senaatista. Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä tulen Puolasta, joka liittyi Euroopan unioniin vuonna 2004 12 maan joukossa. Puhun nyt omaa äidinkieltäni. Varmasti ilmaisen itseni paremmin sillä tavalla. Ensinnäkin Tämänpäiväinen konferenssi käsittelee ainakin tällä hetkellä niitä haasteita, joita parlamentaarikot kohtaavat. Ja aivan kuten Battle sanoi, parlamentaarikot paitsi kansallisissa parlamenteissa, myös alueellisissa parlamenteissa ja ihan kuntatasollakin joudumme kohtaamaan näitä ongelmia. Meidän tulisi yhdessä koordinoida toimiamme ei ainoastaan eduskunnan tai House of Commonsin tai senaatin tasolla, vaan myös läänitasolla, provinssitasolla ja muissakin yksiköissä. Etelän ja pohjoisen välinen maahanmuuttovirta on muodostanut ongelman. Minun omassa maassani tätä nykyään se liittyy eräseen toiseen maahanmuuttoulottuvuuteen, nimittäin itä, idän ja lännen väliseen maahanmuuttoon. Puolahan on tätä nykyä, ma, tätä nykyä kauttakulkumaa. Maahanmuuttajia tulee paitsi Euroopan unionin naapurimaista myös Kiinasta, Vietnamista ja muista Aasian maista. Ja tämä on sellainen ongelma, joka Euroopan unionin täytyy kohdata. Nyt haluaisin kääntyä herra Battlin puoleen. Te olette aivan oikeassa, kun sanotte, että meidän tulisi tehdä yhteistyötä paitsi keskenämme myös yhteiskuntina, yhteiskuntien kesken. Kun te tulette brittiläisestä kaupungista, jossa työntekijät ovat lakkoilleet puolalaisia työntekijöitä vastaan. Ja nyt protestoijien joukossa on myös sellaisia puolalaisia, jotka asuvat pysyvästi Britanniassa. Tämä on aika kiintoisaa. Kiitos. Annan nyt puheenvuoron vielä viimeiselle puhujalle, Rova Lell, Lell Saksasta. Akkyn is mein Name. Niin, äh, Leila on minun etunimeni, mutta eipä mitään ongelmia, kyllä te minua Leilaksi saatte kutsua. Halusin vain palata yhteen asiaan. Saksallahan on ollut noin 50 vuotta jo tällaista työperäistä maahanmuuttoa. Ja voin sanoa, että tänä päivänä, kun me puhumme maahanmuuttopolitiikasta osana kehitysyhteistyöpolitiikkaa, niin haluaisin ottaa esiin ne asiat, joista minun kotimaassani puhutaan. Ensinnäkin kansalaiset odottavat, että jossain vaiheessa sanotaan, että näistä vierastyöläisistä täytyy tulla myös meidän yhteiskunnamme kansalaisia, joilla on kaikki oikeudet. Meillähän on ollut maahanmuuttajia jo 50 vuotta. Tämä alkoi näistä vierastyöntekijöistä. Mutta joka tapauksessa kun me puhumme eh, maahanmuuttajista, niin meidän täytyisi olla hyvin varovaisia siinä, että ketä me kutsumme maahanmuuttajiksi ja ketä ei. Ja jos me vielä lähdemme toistamaan niitä virheitä, jotka tehtiin jo 50 vuotta sitten. Sitten meillä eh, on myös nämä uudet saksalaiset. Eh, ja jos minä ajattelemme sitä, miten ihmiset, missä ihmiset ovat aikaisemmin tehneet ja mitä työtä he nykyvät, nykyään tekevät ja miten he voivat auttaa ja, ja, ja osallistua. Minä sanon tämän nyt tällaisena vastaanottavana maana, että kun ihmiset tulevat johonkin maahan, heidän tulisi tuntea olonsa hyväksi, heidän täytyisi tuntea olonsa kotoisaksi eikä laskea äh, tavallaan sen varaan, että heidän täytyy palata äh, omaan kotimaahansa siinä vaiheessa, kun he ovat parhaansa vieraalle maalle antaneet. Monia asioita katsotaan minun mielestäni aivan liian itsekkäästi, varsinkin näissä vastaanottavissa maissa. Mutta minä toivoisin, että tavallaan ihmiset olisivat suvaitsevaisempia ja että me kykenisimme auttamaan niitä, jotka eivät äh, kykene sopeutumaan hyvällä tavalla. Kiitokset. Anteeksi vaan, että sekoitin äh, sukunimen ja etunimen. No niin, nyt puheenvuoro annetaan herra Leiton Johnsonille paneelin, paneelin puheenjohtajalle. Teillä on yhteensä 12 minuuttia nyt vastauksiin. Niin, aikaa ei ole kovin paljon, mutta haluaisin kysyä kaikilta panelisteilta, haluaisivatko he käyttää puheenvuoron korkeintaan kahdeksi minuutiksi ja e, voisimme nyt lähestyä, aloittaa viimeisestä puhujasta, Batchel ensin. Mikrofoni ei ole päällä. Niin, vahvistaisin vielä sitä viestiä, jota yritin jo välittää. Jos me haluamme tarkastella globaaleja strategioita ja verokimmokkeita. Meidän täytyy integroida maahanmuuttopolitiikkoihin nämä politiikat. Ja toinen kommentti niin liittyy siihen, mitä saksalainen kollega juuri sanoi. Mielestäni Kyse ei ole itsekkyydestä. Tässä on kyse siitä, että ihmisille annetaan kansalaisoikeuksia sen lisäksi, että tehdään kehitystyötä. Ja jos me näin toimisimme todella, niin voisimme antaa enemmän tilaa liikkumiselle. Me aika hyvin liikuttelemme ympäriinsä palveluita ja tavaroita ja rahaa, mutta kun ihmisten liikkumisesta on kyse, sanomme ei. Ehkäpä me nyt tällä vuosituhannella lopulta löydämme sellaisia keinoja, jotka kunnioittavat ihmisten ihmisarvoa ja antavat heille kansalaisoikeuksia. Ja samanaikaisesti voimme varmistaa sen, että useammallakin ihmisellä on oikeus tehdä työtä ja osallistua yhteiskuntaan ja antaa myös perheelle säälliset olot. Tällä tavalla saattaisimme lähentää pohjoista ja etelää keskenään niin, että ei ainoastaan lähdettäisi siitä, että pohjoisen täytyy aina auttaa etelää, vaan että voisimme yhdessä kasvaa ja hyötyä vastavuoroisesti. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Nyt annan äh, Diakalle kaksi minuuttia. Oui, merci. Kiitos. Palaan vielä lyhyesti moninkin kysymyksiin, joita täällä on käsitelty jo aamusta alkaen ja nyt myöskin iltapäivällä. Monet totesivat, että tekopyhyys on paras jättää taaksepäin, kun puhutaan maahanmuuttokysymyksistä ja, ja muuttovirroista. Minun pitäisi lopettaa piruimalaminen seinälle ja, ja maahanmuuton äh, diabolisointi, jos näin voi sanoa. Täällä todettiin, että kansalliset suunnitelmat ja myöskin kansainväliset äh, suunnitelmat ovat tärkeitä ja toiminta on, on myönteistettävä, sitä on tehostettava eri maissa. Olen varsin tyytyväinen saadessani kuulla salista esimerkiksi Portugalin ja Italian edustajien suulla ja myöskin espanjalaisten suulla tämän tyyppisiä kommentteja. He siis totesivat, että kyseiset maat olivat aikaisemmin niitä maita, joista lähdettiin siirtolaisiksi. Nyt tilanne on taas kääntynyt toisinpäin. Tämä liittyy tiiviisti kehityskysymyksiin. nämä afrikkalaiset nuoret huvin vuoksi lähde. Puhun nyt vaikkapa Malin tilanteesta. Kyse on nimenomaan kehitykseen liittyvästä talousongelmasta. Ja niinpä toivoisinkin, että pohdittaisiin sitä, millä tavoin Eurooppa ja Afrikka pystyvät harmonisoimaan toimintansa, jotta saisimme aikaiseksi johdonmukaisuutta ja kohesiota kehitys- ja maahanmuuttopolitiikan välillä. Kiitos, että herra Mavromaattis, kaksi minuuttia. Kiitos haluaisin äh, suoraan äh, puhua siitä, mistä äh, herra Matsura puhui Lesotosta, siitä, että on kysymys pääomasta ja kouluista ja koulutuksesta ja niin edelleen. Minun mietinnössäni ja myös muissa kollegoitteni mietinnöissä valiokunnassamme Euroopan parlamentissa olemme sitä mieltä, että kouluja ja opetusta pitäisi olla siellä, missä ihmiset asuvat. Ja me tiedämme myös, että lapsethan niin heidän täytyy saada oppia sen vuoksi, että monet ovat lukutaidottomia ja silloin he eivät saa informaatiota, he eivät kykene lukemaan lehtiä. Ja näille ihmisille ainoa, mitä he voivat käyttää, on radioinformaation lähteenä. Mitä sitten tulee pääomaan? Yliopistotasolla ja muilla vastaavilla tasoilla on ihmisiä, jotka palaavat alkuperämaihinsa. Kehitysyhteistyövaliokunta on tietoinen siitä, että esimerkiksi teidänkin kotimaassanne niihin maihin lähetetään toimittajia ja tavoitteena on, että nämä toimittajat sitten tukisivat ja kouluttaisivat siellä kouluttajia niin, että he voisivat toimittaa eteenpäin informaatiota. In response to the general... Niin, vastaisin puolalaiselle seuraavalla tavalla. Kansallisten parlamenttien täytyy toimia avoimesti maahanmuuttokysymyksissä. Ei riitä, että julistaa xenofobisia tuntoja. Puhutaanpa mistä maasta tahansa. Parlamenttien ja parlamentaarikkojen täytyy ottaa käyttöön sellaisia prosesseja, joiden myötä suuri yleisö voi loogisesti ja tyynesti ymmärtää, mitkä ovat maahanmuuton syyt ja minkälaisia hyötyjä siitä koituu ja minkälaisia kansallisten poli- poliitikkojen tulisi olla. Ja Saksan edustajalle sanoisin, että on ihan asiallista, että teitte eron vierastyöntekijöiden ja pysyvän kansalaisuuden kanssa. Tästä hän tämä Manpowerin edustajakin puhui. Tällainen kiertävä maa, maastamuutto, maahanmuutto on yksi tällaisen gastarbeiterismin muoto. Ja se liittyy kansainvälisiin taloudellisiin olosuhteisiin, mutta ei vierastyönteko ole ainoa ratkaisu näihin ongelmiin. Mielestäni olisi aika outoa, jos minä olisin vaikkapa kolmannen sukupolven turkkilainen ja eläisin Saksassa ja minut pakotettaisiin palaamaan Ankaran tai Istanbulin, jossa en ole koskaan edes asunut. Joten erityisesti Euroopassa ei ole ollenkaan aiheetonta sanoa, että täytyisi olla sääntöjä niin, että ihmiset tietäisivät, missä vaiheessa pysyt oleskeltua maassa pysyvästi heistä sääntöjen mukaisesti voi tulla kansalaisia. Jos ihmiset haluavat palata koteihinsa, niin voivat niin tehdä, jos ihmisellä on varaa olla lääkäri Malissa tai Sierra Leonessa, niin he, he saavat palata takaisin, mutta emme voi täällä sanoa, että ihminen on pakotettava takaisin kotikonnuilleen. Täytyy olla säännöt, joista kaikki ovat yksimielisiä. Kiitoksia. Ja nyt itse käytän loput tästä 12 minuutista kolmen johtopäätöksen tekemiseen. En nyt vedä tässä lankoja yhteen, mutta korostaisin kolmea seikkaa, jotka mielestäni ovat olleet tärkeitä tässä keskustelussa. Kun puhutaan kehitysyhteistyöstä ja kansainvälisestä integraatiosta, paljon täällä on sanottu. Tämä on liittynyt aivovuotoon, kotiin lähetettäviin rahalähetyksiin, laittoman maahanmuuttoon, diasporaan ja avustusten problematiikkaan. Nyt täällä tämän päivän keskustelussa on tuotu kaksi uutta käännettä. Ensinnäkin toinen liittyy kehityspolitiikan johdonmukaisuuteen. Äh, <clears throat> joskus tehdyillä päätöksillä on vaikutuksia muuhunkin kuin kehitykseen, vaikka sillä on toki kehitykseenkin vaikutuksia. Ja tämä liittyy äh, Difitin raportteihin, äh, ja myös siihen, mitä Herfkins ensimmäisessä johdantopuheessaan sanoi. Onko kyse ainoastaan siitä, että pitää jakaa tietoa vai onko olemassa institutionaalisia ongelmia, jotka täytyy ratkaista, jotta ihmiset saataisiin puhumaan keskenään ja jotta he voisivat päästä jonkinlaiseen konsensukseen? Ja toinen seikka, se liittyy niihin erityisiin johdonmukaisuuskysymyksiin, jotka liittyvät maahanmuuttoon esimerkiksi on jännitettä kansalaisuuden saamisen suhteen ja sitten on jännitteitä niiden mekanismien, mekanismeihin liittyen, joilla pyritään hallinnoimaan kierto, kiertävää maahanmuuttoa. Näistä johdonmukaisuusongelmista kannattaa mainita kaksi. Ensinnäkin köyhyyden vähentäminen avun tavoitteena ja toisaalta köyhyyden vähentäminen maahanmuuton syynä. Kaikki varmasti ovat yhtä mieltä siitä, että köyhyyden vähentämisen tulisi mm, vaikuttaa meidän kehitysaputavoitteisiimme, mutta Atkins oli aivan oikeassa sanoessaan täällä ihan istunnon alussa, että Usein maahanmuuttajat eivät välttämättä tule kaikkein köyhimmistä maista ja niistä maista, joista tulevat, eivät ole välttämättä köyhimpiä ihmisiä. Joten kansainvälisen kehitysyhteistyön ja kehitys, eli kansainvälisen kehitysyhteistyön ja maahanmuuttoilmiön välillä on tällaista epäjohdonmukaisuutta. Ja tämä on yksi politiikan johdonmukaisuuden haaste. Ja toinen se, seikka, on tämä diasporan rooli ja tämän yhteiskehityksen, kehitysyhteistyön ö, rooli. Täällä Mavromaattis puhui uusista keinoista auttaa maita. Ja Diaha puhui Malin kehitysyhteistyöprojekteista. Se on erittäin hyvä esimerkki <clears throat> meille kaikille. Diaspora, tällainen hajannus on alue, josta ei kovinkaan paljon usein ole puhuttu muiden politiikkojen yhteydessä, muun muassa maata, maatalouspolitiikan ja kaupapolitiikan. Sitten yksi seikka, josta ei paljonkaan puhuttu, mutta josta kannattaa puhua. Mikä on parlamentaarikkojen rooli ja parlamenttien rooli? Parlamenttihan on paikka, joista asioista voidaan tehdä päätöksiä. Ensinnäkin miten voidaan saada erilaiset yhteisöt puhumaan keskenään. Parlamenteissa eri yhteisöt voivat keskustella keskenään. On valiokuntia, jotka liittyvät vaikka kansainväliseen kehitykseen, maatalouteen, maahanmuuttokysymyksiin. Eli parlamentti voi olla sellainen foorumi, jossa informaatiota jaetaan, mutta siellä voidaan myös neuvotella. Ja parlamentit ovat myös sellaisia paikkoja, joissa diasporassa elävät henkilöt, maahanmuuttajat ja heidän jälkeläisensä voivat saada äänensä kuuluville ja voivat vaikuttaa siihen maahanmuuttopolitiikkaan, josta niin monet puhujat tänäkin iltapäivänä puhuivat kaunopuheisesti. Kiitoksia kovasti. Merci. Euh, merci beaucoup. Kiitos herra Leiton Johnson, kiitos myöskin panelisteille. Pyytäisin teitä äh, nyt äh, ottamaan omat pienet kortit mukana, koska me siirrymme seuraavaan iltapäivän paneeliin, toiseen paneeliin, ja sitä tulee johtamaan herra Javier Prats Monne, joka on Euroopan komissiosta pääosaston johtaja. Hän vastaa sosiaalikysymyksistä, työllisyyskysymyksistä ja tasa-arvosta. Sen jälkeen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 Minun tarkoitukseni tehtäväni on moderoida tätä keskustelua. Jotkut moderaattorit lähtevät siitä, että heidän odotetaan puhumaan keskustelun asiasisällöstä. Minä tiedän, että ja tekin tiedätte, että näin ei ole, vaan moderaattorin täytyy pitää huoli siitä, että kaikki puhujat pitävät, puhuvat lyhyestä virsi kaunistyyppisesti niin että kaikki mahdolliset ihmiset voivat saada mahdollisuuden puhua. Eli tämä on aika ö, tyly tehtävä. Minä tulen olemaan armoton näiden aikarajojen suhteen. Teidän pitää pitää puheenne lyhyinä. Tämä tulee olemaan hankalaa, koska kuten tiedätte, tämä on todella kiintoisa paneeli. Kun katsotaan työmarkkinoita tänä päivänä, niin tulee mieleen, että Tällä hetkellä maailmassa ja Euroopassa työmarkkinoiden tila on aika heikko. Kuutisen miljoonaa työpaikkaa tullaan menettämään tämän päivän vuoden 2010 välillä. Jos mikään ei muutu, niin työttömyysluvut Euroopassa vuonna 2010 saattavat olla jopa 40 prosenttia. Joissain maissa, kuten omassani Espanjassa, työttömyysluvut ovat jo sen yläpuolella, joten työmarkkinat on hyvin haastava aihe. Ja kysymys kuuluu, että millä tavalla maahanmuuttoilmiö vaikuttaa tähän, miten maahanmuuttajat voivat myötävaikuttaa Euroopan elpymiseen ja toisaalta maahanmuuttajien lähtömaiden vaurastumiseen. Pitämättä puhetta annan puheenvuoron ensimmäiselle puhujallemme, Juan Fraile Cantonille. Hän on Euroopan parlamentin kehitysyhteistyövaliokunnan jäsen ja hän on erityisen kiinnostunut maahanmuuton paikallisesta ulottuvuudesta. Olkaa hyvä ja kahdeksan minuuttia. Minä alan äänellä täällä, jos te puhutte pidempään. Yritetään käyn pohdiskelua tällaista lyhytaikaisesta maahanmuutosta ja myöskin laittomasta maahanmuutosta. Aion myöskin puhua tietystä yhdistyksistä, jotka ovat keskittyneet maahanmuuttokysymyksiin. Aluksi on otettava huomioon se, että kyseessä on valtava monimutkainen ilmiö, joka edellyttää tiettyjä äh, struktuureita, joiden pohjalta yhteistyötä voidaan hallinnoidusti käydä. Espanjassa maahanmuuttopolitiikkaa on jo pitkään harjoitettu. Se edellyttää sitä, että myöskin lähtömaihin ollaan jatkuvassa yhteydessä ja kehitysyhteistyötä, kuten myöskin turvallisuutta ja integroitumiskysymyksiä pidetään jatkuvasti yllä. Me olemme käynnistäneet useita aloitteita, jonka tarkoituksena on parantaa yhteistyötä lähtömaiden kanssa ja poistaa laitonta maahanmuuttoa, joka on yleensä liitoksissa työmarkkinakysymyksiin. Myöskin rajavalvonta on parannettava ja me olemme tiivissä yhteistyössä niiden maiden kanssa, joista maahanmuuttajat ovat lähtöisin ja jotka myöskin pyrkivät itse hallinnoimaan asiaa haluamme uudelleen solmia kahdenvälisiä sopimuksia, joiden puitteissa on mahdollista hallinnoida ähm, nimenomaan äh, työmarkkinoihin perustuvaa äh, muuttoa ja, ja, ja lisätä työntekijöiden ja maahanmuuttajien oikeuksia. Kyse ei ole uudesta ilmiöstä. Viime vuosina siihen on törmätty yhä useammin ja myöskin aikaisemmilta vuosilta on kokemuksia. Nyt näyttäisikin olevan tärkeää saada aikaiseksi sopivat oikeudelliset puitteet, jotka säätelisivät tätä ilmiötä. Espanjan yhteydessä olemme käyttäneet kahdenvälisiä sopimuksia. Nämä sopimukset perustuvat kolmeen seikkaan. Ensinnäkin e, lähtömaan sitoumukseen lähteä parantamaan tilannetta myöskin paikan päällä ja, ja myöskin hallitusten, hallituksesta riippumattomat kansalaisjärjestöt ovat sidottuna mukaan tähän yhteistyöhön sopimuksen nojalla. Olemme aika tyytyväisiä tämän sopimuksen tuloksiin, mutta edelleenkin parantamisen varaa on ja se edellyttää sitä, että erilaisia valintakriteereitä parannetaan ja myöskin Kaiken on tapahduttava entistä avoimemmin. avoimemmin. Myöskin työntekijöiden äh, tiedottaminen äh, laittomista, laillisista mahdollisuuksista on äh, tärkeää. Niin ikään myöskin erilaisten riskien esiin tuominen on välttämätöntä. Ja myöskin väärennettyjen papereiden tunnistamisen kysymykset on otettu tässä yhteydessä esiin. Luonnollisesti henkilökohtaisten siteiden ylläpito, perheisiteiden ylläpito on taattava kaikille maahanmuuttajille. Paikallisten viranomaisten ja rekrytointia harjoittavien tahojen vastuunalaisuutta on lisättävä. Meidän on pyrittävä siihen, että paluumuuttajat myöskin vievät mukanaan hyviä kokemuksia ja kokemuksia hyvistä käytänteistä ja niitä jatkossa levittävät. Työsopimusten solmiminen on yksi asia, jota säädellään kyseisessä kahdenvälisessä sopimuksessa muiden äh, muassa, muiden kysymysten muassa. Myöskin asuntokysymyksiin ollaan kiinnittämässä yhä enemmän huomiota. Ja niin kuin aikaisemmin totesin, nimenomaan valintaprosessi ja siinä yhteydessä käytetyt kriteerit ovat tärkeitä. Otan esimerkiksi hyvistä käytänteistä esimerkiksi vuodelta 2007, jolloin 5000 Marokon maaseutualueelta peräisin olevaa naista äh, palkattiin väliaikaiseen sesonkityöhön Espanjaan. Se oli hyvä esimerkki siitä, miten ilmiötä pystytään hallinnoimaan paremmin, jos käytetään hyväksi kaikkea sitä ammattitaitoa ja know-howta tietoa, mitä meillä on käytettävissä. Siksi toivonkin, että tällaiset käytänteet otettaisiin entistä laajempaan käyttöön ja että myöskin Euroopan komissio panostaisi omalta osaltaan tähän yhtä lailla kuin muutkin kansainväliset järjestöt. Kysehän on lopulta suuresta muuttovirran hallinnoinnista, joka Espanjassa on vaikutuksiltaan valtava. Tietenkin koulutuskysymyksiin, kasvatus- ja valveuttamiskampanjoihin on myöskin panostettava. Ja tämän on tapahduttava oma, jo, jo lähtömaassa ja joka tapauksessa paikallisella tasolla. Tässä muutama esimerkki siitä, miten asia on meillä hoidettu. Kiitokset äh, kiinnostuksestanne. Kiitoksia äh, puheenvuorostanne ja siitä, että pitäydyitte äh, aikataulussa. Seuraava puhuja on Saara Hän tulee Oslosta. Hän on ollut siellä kaupunginvaltuustossa usean vuoden ajan. Hän on myös Norjan parlamentin jäsen. Hänellä on kova, kovasti kokemusta maahanmuuttokysymyksistä. Olen varma, että teillä on paljon sanottavaa maahanmuuttajien sosiaalista integro, integraatiosta ja ehkäpä myös tästä sukupuoliperspektiivistä, koska naiset eivät välttämättä pääse työmarkkinoille helposti. Kiitos tästä ystävällisestä esittelystä ja kiitos siitä, että saan olla täällä paikalla. On todella mielenkiintoista osallistua tähän tilaisuuteen Brysselissä. Tämä on hieno äh, äh, tilaisuus minulle olla täällä Brysselissä, koska Oslossa on todella todella kylmä ja siellä vain sataa lunta ja sataa lunta ja sataa lunta. Joten Bryssel on ihan kuuma paikka juuri nyt. No, mitä tulee tähän koko aiheeseen yhteiskuntaan, työmarkkinoihin ja ne muutokset, joita maahanmuutto siihen aiheuttaa. Ja jos me katsomme sitten myös koko aihetta, joka liittyy maahanmuuttoon, ylipäätään, niin se on hyvin kuuma aihe Euroopan unionissa ja USAssa. Tarkastelen tätä norjalaisesta näkökulmasta, mutta tiedän, että varmasti voin puhua ruotsalaisten, tanskalaisten ja suomalaisten ystävieni puolesta, koska Skandinavian mailla on hyvin samankaltaiset kokemukset maahanmuutosta. Ja eh, er, varsinkin mitä tulee tähän sukupuolisidonnaiseen maahanmuuttoon naisiin ja lapsiin. Meillä ei ole samanlaisia kokemuksia kuten esimerkiksi Yhdysvalloissa tai yhdistyneessä kuningaskunnassa. Meillä on ollut maahanmuuttoa vain kaksi sukupolvea, kolmas sukupolvi on vasta tulossa. Meidän ensimmäiset maahanmuuttajamme tulivat myöhään 60-luvulla, varhain 70-luvulla. Ja tämä johtui toisesta maailmansodasta. Norja tarvitsi halpaa työvoimaa teollisuuksiin. Me tarvitsimme halpaa työvoimaa ja ne, jotka tulivat, olivat näitä vierastyöläisiä lähinnä Pakistanista, Turkista ja Intiasta. He tulivat äh, Saksaan ja Iso-Britanniaan jo 50-60-luvulla. Ja vain miehet tulivat. Me emme uskoneet, että he jäisivät Norjaan. Joten me käytimme heitä halpana työvoimana Norjassa, emmekä me esittäneet heille mitään vaatimuksia. Emme me sanoneet heille, että teidän täytyy oppia Norjaa, teidän täytyy kouluttautua, meidän täytyy pätevöittää teidät. Koska meidän ajatuksissamme, meidän äh, mielestämme he tulivat tekemään töitä ja he palaisivat 5-8 vuoden kuluttua takaisin. Mutta he eivät lähteneetkin äh, takaisin, tai he lähtivät Pakistaniin tai muualle, menivät naimisiin ja toivat sitten vaimonsa äh, Norjaan. Ja se oli hienoa, sillä tavalla minäkin synnyin. Mutta ongelma on nyt se, että monet näistä naisista ovat äh, lukutaidottomia. He ovat tämä uusi äh, köyhä sukupolvi Euroopassa. He saavat lapsia ja tämä on sitten tämä toinen sukupolvi, maahanmuuttajasukupolvi Norjassa. Ikävä kyllä monet näistä tytöistä eivät saa osallistua korkeampaan koulutukseen. Heidät pakotetaan avioliittoon. Monet pojat jättäytyvät pois kouluista. He sekaantuvat rikoksiin, joutuvat vankiloihin. Joten meillä on ollut maahanmuuttopolitiikkaa toki. En nyt voisi sanoa, että se on totaalisen epäonnistunut, mutta sitä puuttuu todella monia asioita. Meillä ei ole kunnon koulutuksellista linjaa näille lapsille, jotka elävät ja kasvavat nyt Norjassa tai Skandinaviassa. Meillä ei ole kunnollista työllisyyspolitiikkaa näille lapsille. Nyt me teemme paljon töitä, mutta ongelma on se, että kun on odotettu liian kauan ennen kuin tehdään jotain maahanmuuttopolitiikan suhteen, se tulee huomattavasti kalliimmaksi kuin että alusta alkaen olisi estetty tämä tilanne. Me tarvitsemme Norjassa liika, lisää ää, työvoimaa ja me yritämme olla tekemättä uudelleen samoja virheitä. Joten nyt meillä on koulutusohjelmia niille, jotka tuovat mukanaan perheenjäseniään, vaimonsa tai miehensä, jos he haluavat osallistua Norjan työmarkkinoihin. Meillä on myös hyvää maahanmuuttopolitiikkaa näille lapsille, jotka siirtyvät yhdestä maasta toiseen, koska se on sosiaalista kohesiota. Toinen aihe sosiaalisessa kohesiokeskustelussa on se, kuinka me kykenemme elämään rinnakkain, kun meillä on eri kulttuurit, eri uskontoja. Esimerkiksi Ranska on sekulaarinen maallistunut valtio, jossa kukaan ei saa käyttää julkisissa tiloissa uskonnollisia symboleita. Mutta Norja on kirkollisvaltio, joten nyt Oslossa ja koko Norjassa käydään erittäin suurta keskustelua siitä, että saavatko esimerkiksi poliisit Norjassa käyttää hijabia. Tämä on erittäin kiivas keskustelu tällä hetkellä Norjassa. Yksi argumenteista on se, että äh, britit tekevät niin, metropolitanin poliisi saa käyttää. Ja argumentti on kuitenkin, toinen argumentti on se, että poliisinhan pitäisi olla neutraali, koska poliisin tehtävä on ratkaista konflikteja ja silloin tämä hijab saattaa antaa negatiivisen tai väärän signaalin. Joten meillä on tässä hyvin paljon haasteita, vaikeita haasteita te mainitsitte äh, sukupuoli, äh, sukupuolen ja maahanmuuton. Tämä on toinen vielä laajempi asia. Ne, jotka tässä maahanmuuttokeskustelussa häviävät, ovat köyhät, naiset ja lapset. Koska äh, noin 80 prosenttia mm. naisista, jotka ovat naisten turvakohteissa, äh, ovat äh, maahanmuuttajia. Ja esimerkiksi Oslossa ne, jotka eivät näy näissä koulutusohjelmissa ja kielikursseilla ja kursseilla, joissa opetetaan nuoren yhteiskunnasta, he ovat naisia. Se on erittäin vaikea asia. Meidän on myös tuskallista puhua näistä asioista, koska me emme haluaisi olla rasisteja, emmekä me haluaisi koskea näihin vaikeisiin kysymyksiin maahanmuutossa. Mutta nyt on aika puhua ääneen naisista ja maahanmuutosta. Meillä on vastuita, kun nämä naiset tulevat länsimaihin. Miksi meidän on niin helppo puhua shariasta ja Iranin naisista, mutta kun nämä naiset tulevat Ruotsiin tai Norjaan tai yhdistyneeseen kuningaskuntaan, me pelkäämme puhua näistä aiheista. Haluaisin esittää teille tämän kysymyksen. ehkäpä päätän puheenvuoroni tähän ja säästän äh, aikaani sitten keskustelulle. Thank you, Kiitoksia kovasti. Me äh, kuulimme, mitä sanoitte viileästä ilmastosta. Äh, ehkäpä Ehkäpä seuraavalla puhujalla Kingstonista, Jamaikasta tulevalla on ihan eri näkemys. Mm, kyseessä on henkilö Marisa äh, Dalrympe Filibert, joka on äm, asianajaja muun muassa. Hän edustaa Jamaikan työväenpuoluetta ja varmasti hänellä on kiinnostavia, kiinnostavaa kerrottavaa meille tästä sukupuolikysymyksestä ja myös sellaisen maan asukkaan näkökulmasta, joka tulee Eurooppaan. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät ystävät, on todella mukavaa olla täällä Brysselissä ja aivan, toisin kuin kollegani, minä en tule viileästä maasta ja minusta täällä on aika äh, kaleaa, koska, kalsaa, koska tällä hetkellä Jamaikalla on ihan trooppinen sää. Niin minua on pyydetty käsittelemään maahanmuuttoa ja työmarkkinakysymyksiä ja erityisesti kiinnittämään huomiota aivovuoto-ongelmaan. Minun maani, maani väestö koostuu muun muassa afrikkalaisista entisistä orjista, intialaisista työntekijöistä, jotka tulivat sen jälkeen, kun orjatyövoimaa ei enää käytetty – Ulospäin suuntautuvalla muuttoliikkeellä on ollut alkunsa ensimmäisen muuttoliikkeen yhteydessä, joka kohdentui Britanniaan. Tuolloin mentiin muun muassa sotilaspalveluun ja sodan jälkeiseen jälleenrakennusprosessiin haluttiin kouluttamatonta työvoimaa. Kuitenkin sen jälkeen, kun on otettu käyttöön taitoihin perustuvia maahanmuuttopolitiikkoja, muun muassa Britanniassa vuonna 1962. Tuolloin maahanmuutto kohdistui 60-luvun lopulla Pohjois-Amerikkaan. Tuolloin Kanada otti käyttöön maahanmuuttokriteerejä, jotka liittyivät ammattitaitoon, teknisiin taitoihin ja koulutukseen. Ja vuonna 1965 USAssa omaksuttiin samankaltaisia politiikkoja ja otettiin myös käyttöön maahanmuuttokiintiöitä karibialaisilta saarilta. Tästä huolimatta jamaikalaiset ovat myötävaikuttaneet Pohjois-Amerikan teollistamiseen ja taloudelliseen muutokseen. USA ja Kanadassa on tällä hetkellä noin yhdeksän tai ja kuusi prosenttia maahanmuuttajista, jotka tulevat Jamaikasta. Maahanmuutto Eurooppaan, erityisesti Britanniaan, on noin kahden prosentin tasolla. Kun ajatellaan aivovuodon vaikutusta, niin voidaan todeta, että viimeksi kuluneiden kolmen vuosikymmenen aikana jamaika on menettänyt merkittäviä määriä taitavia koulutettuja henkilöitä selektiivisen maahanmuuttopolitiikan vuoksi. Ne maat, joihin jamakalaiset ovat perinteisesti muuttaneet tällaisia politiikkoja, on otettu käyttöön. Muun muassa USA ja Kanadassa 46 prosenttia jamaikalaisista voitiin luokitella ammattitaitoiseen työntekijäryhmään. Viime aikoina korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien määrä Kanadassa on kaksinkertaistunut. On selvää, että että erityisesti koulutus- ja terveydenhuoltosektorilla aivovuoto on ollut ongelma. Viime vuosina erilaiset rekrytointitiimit ovat rekrytoineet huippuoppilaita Jamaikalta. Opettajia ja sairaanhoitajia on otettu paljon enemmän kuin heitä on voitu korvata, ja tällä hetkellä meillä on krooninen pula sairaanhoitajista maassamme. Kuitenkin palvelutyöntekijöiden osuus maahanmuuttajien kesken on kuitenkin ylittänyt nämä muut ammattimaiset ja hallintokategoriat. Maahanmuutto USAhan on erityisesti palvelualalla kasvanut massiivisesti 22 prosentista nyt 73 prosenttiin. Kuitenkin Kanadaan kohdistuva muuttoliike oli vähemmän dramaattinen. Mitä tulee työntekijöihin, muun muassa maanviljelijöihin, erilaisiin tehtaan työntekijöihin, joita on mennyt USA ja Kanadaan, heidän lukumääränsä on laskenut aika jyrkästi. 35 prosentista 11 USA ja 46-26 Kanadassa. Lyhyesti sanottuna. Haluaisin nyt puhua tästä sukupuolikysymyksestä. 97 vuodesta alkaen naismaahanmuuttajia on ollut kaikkein eniten. Ero nais- ja mies maahanmuuttajien välillä Pohjois-Amerikkaan on kasvanut dramaattisesti. Aiemmin tämä ero oli 3,5 prosenttia 70-luvulla, se on nyt 9 prosenttia tämän vuosituhannen alussa jamaikalaisten naismaahanmuuttajien korkeat luvut on ymmärrettävä sen siltä kantilta, että talous on ollut heikko, köyhyyttä on ollut paljon, koulutuksen ja työmahdollisuuksien saralla on ollut epätasa-arvoa. Ja yhteiskunnassa on omat käsityksensä maskuliinisuudesta ja feminiinisyydestä ja niillä on ollut vaikutuksia moniin asioihin. Se, että naismaahanmuuttajia on niin paljon, johtuu Jamaikan sosiokulttuurisista syistä. Erityisesti köyhimmillä yhteiskunnan, köyhimmissä yhteiskunnan osissa naisen, nainen on kotona ja miestöissä naiset ottavat myös koulutukselliset, koulutukseen liittyvät mahdollisuudet vakavammin kuin miehet. Ja tämä heijastuu siinä, että professionaalisissa ja hallintokategorioissa 25-55-vuotiaiden ikäryhmässä naisten lukumäärä on suurempi kuin miesten, jopa 60 prosenttia suurempi. Ja maakaan hallitus on tunnustanut sen tosiasian, että maahanmuutto on globalisaation syytä, niin myönteisessä kuin kielteisessäkin mielessä. Jos ajatellaan aivovuodon asettamat haasteet, tai huolimatta siitä on muistettava, että kalla tulotaso on erittäin alhainen, muualla on parempi. Ja tässä kontekstissa olemme toden, myös voineet todeta, että 90-luvun lopu, lopusta alkaen kotiin lähetyt rahasummat, rahalähetykset ovat lisääntyneet. Yleensä nämä rahasummat edustavat noin jopa vuosittain kahta miljardia dollaria. Kuitenkin, kun tämä taloudellinen katastrofi on kohdannut meitä kaikkia viime aikoina, niin Näiden rahalähetysten määrä on niin ikään pienentynyt. Samanaikaisesti vanhemmuuteen liittyvät kielteiset vaikutukset, jotka johtuvat siitä, että äiti ei välttämättä ole perheen elättäjä. Tähän ongelmaan ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota. Meidän täytyy vielä keskittyä esittää toimia tälle alueelle. Edelleenkin tulee toimia tässä suhteessa ja meidän mielestämme täytyy myös pohtia sitä, miten vastaanottajat, siis kotona olevat perheenjäsenet, käyttävät näitä lähetettyjä rahasummia hyväkseen. Miten he voivat hyödyttää laajempiakin piirejä tällä rahalla sen sijaan, että vain henkilökohtaisesti käyttäisivät tätä rahaa. Nämä rahalähetykset eivät kuitenkaan voi korvata kehitysapua, eikä, eivätkä myöskään ulkomaisia suoria investointeja. Vuonna 90-luvulla me kehitimme ohjelman korkeasti koulutettujen jamaikalaisten palauttamiseksi kotipuoleen. Teimme yhteistyötä kansainvälisten maahanmuuttoorganisaatioiden kanssa ja tämä ohjelma oli menestyksekäs, mutta koska maahanmuutto on jatkuvasti ja alati kehittyvä prosessi, globalisaatio on ö, aset, aiheuttanut muutoksia tälläkin saralla. Muun muassa alueiden välinen maahanmuutto on kasvanut. Tällä hetkellä Jamaikan hallitus pyrkii laajentamaan tilapäisiä tällaisia sesonkityöpaikka paikkoihin liittyviä ohjelmia, erityisesti USA ja Kanadassa. Ja alueelliset Karibian maiden integraatio-ohjelmat antavat mahdollisuuden korkeasti koulutettujen henkilöiden vapaaseen liikkuvuuteen, ja monet henkilöt ovat ö, käyttäneet mahdollisuuden tehdä työtä muissa Karibian valtioissa. Ja tämä on ollut alueellisten ö, organisaatioiden ansiota. Kotona ja maikalla me olemme todenneet, että korkeasti koulutettujen ulkomaalaisten työntekijöiden lukumäärä on lisääntynyt. Tämä on tapahtunut sellaisilla aloilla, joissa aivovuoron vuoksi taidoista on pulaa. Me olemme myös tehneet yhteistyötä kumppanimaiden kanssa tiedon siirtämisen toteuttamiseksi. Kuubasta, Intiasta ja Afrikasta on tullut meille korkeasti koulutettua henkilökuntaa. Yksi kiintoisa ilmiö, joka saattaa yllättää teitä monia, on se, että edelleenkin euro palaiset kansalaiset pyrkivät emigroitumaan Jamaikalle. Pyyntöjä tulee jatkuvasti. Nämä pyynnöt tulevat eläkeläisiltä, myös nuorilta, heikosti koulutetuilta henkilöiltä. Nämä ovat kiinnostuneita muun muassa viihde- ja kulttuuripalvelualoista. Johtopäätös. Mielestäni on täysin selvää se, että maahanmuuttoon liittyvä monimutkainen ongelma edellyttää paljon enemmän työtä, paljon enemmän tutkintaa, jotta voimme löytää järkeviä ratkaisuja ja voimme hyödyttää kehitystä. Olemme kuitenkin tyytyväisiä siihen, että Jamaika on, Jamaika on valittu yhdeksi kohdemaaksi EUn ja YKn yhteishankkeille, jotka liittyvät kehitykseen ja siihen, että kansalaisyhteiskuntien täytyy pohtia tätä maahanmuuttoilmiötä syvällisemmin. Odotan innostuneena keskustelua aiheesta. Thank you. Thank you for, Madam, Kiitokset, kiitokset siitä, että muistutitte meitä siitä, että maahanmuutto on kaksisuuntaista. Ja sitten sitä, että jamaikkalaiset naiset kouluttautuvat ja ottavat työn vakavammin kuin jamaikkalaiset miehet. Minulla on tästä tieteellistä todistetta, että jamaikkalaiset naiset ovat ihan samanlaisia kuin eurooppalaiset naiset. Katsokaapa vaikka vain akateemisia tuloksia sukupuolisidonnaisesti Euroopassa. Ja sitten Köndyma Too joka tulee sitten yritysmaailmasta. Hän työskentelee DHL. Eikä hän ainoastaan työskentele tässä yrityksessä, vaan hän on kirjoittanut hyvin laajasti myös siitä, miten hallitaan resursseja. Ja hän tulee esittelemään nyt työpaikkaansa. Kiitokset siitä, että olette täällä. Minä olen täällä toinen bisneselämän e, esittelijä. Istun samassa paikassa kuin edellinen, eli tämä on nähtävästi sitten meidän paikkamme. Eli siis minä edustan Deutsche Post World Nettiä e, DHLstä. Ja tämä merkitsee sitä, että minä ostan palveluita ja kaikki ostan työvoimapalveluita kaikissa eri muodoissa. Työmarkkinathan muuttuvat hyvin nopeasti ja tänään opin aika paljon siitä, miten nopeasti työmarkkinat tulevat jatkossa edelleen muuttumaan. Minä joka tapauksessa olen hyvin kiinnostunut näistä muutoksista ja kehityskuluista, koska meillähän on ihan samat ongelmat ja haasteet, mutta me katselemme niitä hieman eri näkökulmasta, eri silmin. Me Deutsche Post olemme läsnä 220 maassa koko maapallolla ja meillä on alalle, allamme noin 500 äh, 000 ihmistä. Ja meillä on henkilöitä, joita on myös palkattu kolmansien osapuolien kautta ja jos otetaan mukaan alihankkijat, niin silloin työntekijöiden määrä voidaan kertoa vaikka kolmella viiva neljällä. Joten kyllä me tiedämme jossain määrin, mitä maailmalla tapahtuu. Ihan vain informaatioksi yritän tässä antaa teille esityksen, joka antaisi kattavan näkemyksen. En nyt ole mikään asiantuntija tässä Yleensä käytän tähän jotain tiimini jäsenistä. He kokoavat tällaisen esityksen puolessa tunnissa. Minulla meni kolme tuntia. No, eh, ehkäpä minä tässä nyt annan hieman eh, väärän kuvankin. Mutta joka tapauksessa me, meidän työmme vaatii monenlaisia taitoja ja osaamista. Me olemme äh, kansainvälinen ja monikansallinen yritys. Se menee niin pitkälle, että me olemme luoneet oikeastaan tällaisen oman yritysidentiteetin. Tämä yritysidentiteetti helpottaa oikeastaan maahanmuuttajille eh, sitä, että he tavallaan pääsevät mukaan uudenkaltaiseen maailmaan, joka on globaali, jolla on hyvin selkeä brändi. Äh, Deutsche Postilla on hyvin selkeä oma merkkinsä ja lippunsa. Se, mitä tässä aikaisemmin kuulin, joku sanoi äh, maahanmuutosta äh, Marsejasta erässä työntekijä otti minun yhteyttä. Hän muutti Britanniasta Marseilleen, Siinä on noin tuhat kilometriä väliin. Väliä. Jos minä muuttaisin Brysselistä Puolaan välimatkaan yhtä suuri, silloin minä olisin maahanmuuttaja, mutta hän on yhä Ranskan kansalainen. On aika omituista, että Euroopassa eh, nämä välimatkat ovat eh, niin omituisia ja että pidetään eh, rajoja yllä. En ymmärrä lainkaan miksi Meillä on yli 40 eri kansalaisuutta yrityksessämme ympäri koko maailmaa, ja se, mikä heitä kaikkia yhdistää, on tämän yrityksen identiteetti. Nyt on kuitenkin tulossa uutta sukupolvea. Löytyy kaiken näköisiä ihmisiä mutta kun minä tässä rekrytoin uuteen eurooppalaiseen tiimini väkeä, niin kahdeksan hengen joukosta viisi kuuluu sukupolveen, joka sanoo, että minne ikinä tyynyni niin laitan, siellä on kotini. Heillä on, he ovat hyvin koulutettuja. He eivät ole niitä, jota, jotka viedään huippu, jotka, joista tulee huippujohtajia. He ovat ihmisiä, joilla on hyvä pohjakoulutus ja me kehitämme heitä edelleen. Ja he ovat hyvin joustavia siinä roolissaan, mikä he saavat. He ovat joustavia myös palkkansa suhteen ja useimmiten he ovat naisia. Ja kun minä katson omaa tiimiäni, niin se luonnollisesti tekee oman elämäni paljon mielenkiintoisemmaksi. Yksi niistä kysymyksistä, joka tuli esiin haastattelussa, tämä henkilö tulee Vietnamista, tämä tiimijäsen. Hän kysyi minulta, että kun minä kysyin, mikä häntä motivoi, niin hän kysyi minulta, että ymmärrätkö sinä, miten vaikeaa nuoren vietnamilaisen naisen on saksalaisessa yrityksessä todistaa, että hän kykenee toimimaan johtajatasolla. Tässä oli kysymys siitä, että hän saisi kehittyä. Ja tämä on ehkäpä yksi näistä avaimista. Ja, ja tässä lähdetään eteenpäin sillä, että ihmisten mielestä heillä on maailman avoimena heidän edessään. Heillä on kaikki mahdollisuudet auki. He haluavat kehittyä edelleen ja he haluavat vastuuta ja jos katsotaan lukuja ja tilastoita ja numeroita, niin kaikki näyttää kivalta ja nätiltä, mutta silloin äh, tästä tulisi hyvin tällainen paperinmakuinen esittely, mutta kun puhuu ihmisten kanssa ja kysyy heiltä miksi ja kuinka ja näin, niin tämä on todellakin sukupolvi, jonka varaan me rakennamme tulevaisuuden. Ja meidän yrityksellemme tämä on mahdollisuus. Nämä ovat niitä ihmisiä, kun me avaamme jossain osaamiskeskuksen, me lähetämme heidät sinne eh, sen tiedon kerran, jota he ovat meidän yhteisöstämme saaneet. Ja he johtavat sitten eh, ensin ohjat käsiin missä tahansa maassa me sitten toimimmekaan, kun perustetaan näitä osaamiskeskuksia. Ja he jatkavat eteenpäin niin kauan, kun he haluavat kasvaa ja kehittyä. Toki tässä on myös riskejä. Yrityksen täytyy olla vakavarainen, täytyy voida tehdä se, mitä yritysten täytyy tehdä. Ja täytyy myös rakentaa tällainen lämmin pesä, johon kuuluu myös tällainen globaali kansalaisuus, jossa kannetaan tiettyjä vastuita. Selkeät arvot auttavat selkeät käytännössäännöt auttavat. Ja meidän yrityksemme oikeastaan on tällainen yhteiskunnan peili, myös ongelmien peili. Meidän yrityksessämme on hyvin avoin monikulttuurinen äh, ilmapiiri, me olemme kaikki kollegoita ja se varmasti kyllä heijastuu ulospäin. Joten äh, se, että meillä on mahdollisuus ulkoistaa, sisäistää, me kykenemme kasvamaan, me olemme erittäin hyvä kuntoinen yritys, mutta me emme tuota mitään, vaan me tarjoamme palveluita ja se tekee meistä haavoittuvan. Joten meillä on myös vastuita. Kjell Nordström aikoinaan sanoi, että pätevyys pistää pääoman tanssimaan. Meidän täytyy seurata tätä tanssia. Ja uskon, että monet meidän globaaleista maahanmuuttajistamme jättävät meidät aina ennemmin tai myöhemmin, mutta silloin he ovat tulevaisuudessa varmasti meidän liittolaisiamme kuitenkin. Meidän on myös investoitava, meidän on tehtävä pitkän aikavälin investointeja ja uskon, että monikansalliset yritykset kykenevät tähän paremmin kuin pk-yritykset. Myös kovina aikoina me voimme pistää rahaa syrjään tukeaksemme kehittämistä. Me voimme myös toimia toki hallitusten kanssa yhteistyössä, kuten olemme Saksassa tehneet. Emmekä me kyllä pärjäisi ilman meidän bisneskumppaneitamme, kuten esimerkiksi kollegoita Manpowerista. Tiettyjä riskejä meillä kuitenkin tässä on ja ehkäpä suurin riski on se, että eri politiikkoja ympäri maailmaa ei ole harmonisoitu. Toinen riski on se, että äh, bisnestä johdetaan tavallaan virtuaalisella tasolla, äh, virtuaalisella rahalla, vaikkakin ongelmat ovat oikeita. Kaikki rahat, äh, maat nyt pistävät paljon rahaa finanssikriisiin, äh, rahoitussektoriin, mutta kukaan ei tiedä, mihin ne rahat menevät. No, minulla on kuitenkin hieman kysymyksiä siitä, että mitä hallitukset, maat voivat tehdä niin, että voisimme hyötyä tästä uudesta sukupolvesta. Minä uskon, että tulevat vuodet osoittavat, toimiiko tämä. Mutta sen sijaan, että tätä rahoitettaisiin suoraan, niin tässä on kysymys enemmänkin tällaisesta rahoituskehityksestä. Ja miten pitkälti tässä sitten nämä vastuut jaetaan? Voin vakuuttaa, toki meillä on aivovuottoa, mutta sen lisäksi meillä on rinnakkain myös hyvin paljon osaamisen kehittämistä, mutta me olemme kuitenkin iso yritys. Ja jokaisella johtajalla on oma vastuunsa siinä, että hän keho, kehittää tai antaa mahdollisuuden tiimin jäsenillensä kehittyä. Ja sitä kautta tuetaan sitten uusia sukupolvia. Ja sitten mitä tulee tulevaan työhön, niin haluaisin painottaa, että tämä ei ole mahdollista ilman, että meillä on yrityksen omat yhteiset jaetut arvot. Ja yksi niistä on se, että me hyväksymme meidän vastuumme, sosiaalisen vastuumme, ja se liittyy suoraan tähän uudempaan globaalien maahanmuuttajien sukupolveen, jotka ovat osallisina Deutsche Postissa, ja he kykenevät sitä kautta sitten myös itse kantamaan oman vastuunsa. Kiitos. Kiitoksia kovasti eh, Tolle ja muillekin puhujille. Ehkäpä sallitte, että itse sanon muutaman sanan sen aloittaakseni keskustelun. Viittasin pariin seikkaan, jotka ö, eh, mielestäni hiukan yllättävästi eivät tulleet mainituiksi tässä keskustelussa. Ensimmäinen on monimuotoisuus, siis työmarkkinoiden ja maahanmuuttajienkin monimuotoisuus. Jos katsotaan tämänhetkistä tilannetta, ihan työmarkkinoiden peruselementtien kautta. Jos ajatellaan vaikkapa työttömyyttä, työllisyyttä, Euroopassa työttömyys on noin 14 prosenttia Espanjassa ja Hollannissa se oli paljon vähemmän syksyllä. Jos ajatellaan naisten työttömyys, <clears throat> lukuja, niin vuoteen 2010 mennessä yhteinen tavoite on noin 6 prosenttia. Se on ehkäpä ainoa tavoite, jonka tulemme saavuttamaan vuoteen 2010 mennessä. Mutta sitten on sellaisia maita äh, kuin Ruotsi, jossa on noin 73 ja Maltalla 37. Äh, tällä kaikella on merkittäviä seuraamuksia, muun muassa siihen, millä tavalla maat reagoivat kriiseihin. Ja tämä myös vaikuttaa maahanmuuttajaväestön kokoonpanoon joissain maissa vain neljä, tai oikeastaan koko Euroopassa vain neljä kymmenestä maahanmuuttajista tulee työn perässä. Muut tulevat perhesyistä tai turvapaikkasyistä. Mutta tämäkin luku on jo harhaanjohtavaa, koska minun maassani Espanjassa yhdeksän kymmenestä tulee työtä työn perässä, kun taas muun muassa Skandinavian maissa vain yksi kymmenestä tulee työn perässä. Joten haaste, haaste meillä on, haasteena meillä on Espanjassa työmarkkina-aspekti ja Pohjoismaissa taas sosiaaliset kysymykset. Monimuotoisuus rikastuttaa meitä, mutta toisaalta se myös, sen vuoksi joudumme myös kohtaamaan hankalia realiteetteja. Ja siksi meidän täytyy pyrkiä löytämään yhteisiä strategioita, jotka ottavat huomioon monimuotoisuuden. Ja sitten lyhyesti mainitsisin seuraavan. Se liittyy tämän nykyisen kriisin vaikutuksiin muuttovirtoihin. Me emme tiedä, millainen vaikutus tulee olemaan, mutta tiedämme, että se tulee olemaan joka tapauksessa vahva, koska tuskin mihinkään työmarkkinaa, työmarkkinoiden ulottuvuuteen tämä kriisi ei kohdistu. Ja jos ajatellaan ihan terveellä järjellä, ja jos ajatellaan, mitä on aiemmin koettu, niin asiat eivät näytä kovinkaan ruusuisilta kolmansien maiden maahanmuuttajien kantilta, koska heidän joukossaan on suhteettoman paljon ammattitaidottomia henkilöitä. Ja monet kolmansien maiden maahanmuuttajat eivät myöskään kuulu sosiaalisen turvan verkostoihin. He tulevat siis kärsimään monella tapaa ensinnäkin sen vuoksi, että ovat työmarkkinoilla prekäärejä ja sosiaalisen turvan kannalta ovat täysin suojattomia. Tulevat siis kärsimään ja kokemaan työttömyyttä. Tämä kannattaa ottaa huomioon, koska tällä tulee olemaan vaikutusta siihen, millä tavalla maat hallinnoivat maahanmuuttoa. Ja tämäpä johtaakin pariin kommenttiin. Jos pitäisi nyt vetää lankoja yhteen se, siitä, mitä täällä on tänään sanottu, niin tulee mieleen, mitä Max Fish on sanonut. Hän muuten tuli siis äh, Sveitsistä, jossa on pitkät maahanmuuttoperinteet. Hän sanoi jotain tämän suuntaista, että me Halusimme aseita ja me saimme ihmisiä. Ja toden tottakin, maahanmuuttovirtoja virrat nähdään työvoimana, mutta kun he tulevat rajan yli, heistä tulee kansalaisia ihmisiä ja työntekijöitä. Ja Kaan oli ihan oikeassa, kun hän sanoi, että ne maat, jotka ovat hallinnoineet hyvin maahanmuuttokysymyksiä, ovat sellaisia maita, jotka ovat nähneet maahanmuuttokysymystä integroidulla tavalla ja ovat nähneet, että maahanmuuttajat ovat ihmisiä, joiden täytyy integroitua, eivätkä ole ainoastaan työvoimaa, joita hyödynnetään syklien suhdanteiden mukaan. Meidän tulisi kyetä hallinnoimaan maahanmuuttoa kestävällä tavalla, koska pidimme siitä tai emme, maahanmuutto tulee olemaan pysyvä ilmiö yhteiskunnissamme väestön kehityksellisistä ja globaalisaatioon liittyvistä syistä. Meidän täytyy siis pitää huoli siitä, että hallinnoimme maahanmuuttoa humaanilla, järkevällä ja strategisella tavalla. Niin, tällaisista asioista olemme tänään puhuneet. Ja sukupuolikysymyksistä, aivovuotokysymyksistä olemme puhuneet. Ja loppupeleissähän on niin, että taidoilla on merkitystä. Nimenomaan taidoilla Eurooppa viedään pois taantumasta ja niillä voidaan taata myös maahanmuuttajien terveellinen integroituminen työmarkkinoille. Lennette yhtä mieltä kanssani siitä, että olemme kuulleet neljä äärimmäisen kiintoisaa esitystä, ja nyt sana on vapaa. Te voitte ö, kysellä heiltä kyseenalaista, mitä he ovat puhuneet. Merci beaucoup aux Kiitokset, herra Ratsmonen. Me olemme varanneet aika paljon aikaa nyt keskustelulle. Mutta minulla on ainoastaan yksi kirjallinen puheenvuoropyyntö tässä äh, vaiheessa. Nyt äh, jos haluatte pyytää puheenvuoroa, niin äh, voitte se mieluusti tehdä. Herra Kireskö, nyt Puolan senaatista ensimmäisenä puhujana, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tässä on oikeastaan nyt kaksi ongelmaa, jotka ovat tulleet esiin näistä puheenvuoroista. Ensimmäinen ongelma on se, miten pitkälle meidän EUn jäsenvaltioina pitäisi mennä, kun on kysymys meidän maahanmuuttopolitiikkamme harmonisoinnista. Minä olen itse juristi ja voisin muistuttaa teitä siitä, että Euroopan unioni on ponnistellut harmonisoidakseen oikeudelliset äh, suuntaviivansa liittyen maahanmuuttajiin ja alkumaihin. Aikaisemmassa keskustelussa viittasin jo siihen, että maahanmuuttopolitiikan ongelmat eivät liity ainoastaan pohjoinen etelä ulottuvuuteen, vaan myös itä-länsi ulottuvuuteen. Muistuttaisin teitä, että Euroopan unioni työstää juuri nyt kahta direktiiviä, joilla on tarkoitus harmonisoida unionin toimet liittyen työ- ja oleskelulupiin ihmisille, jotka tulevat laillisesti EUn alueelle. Ja toinen direktiivi on direktiivi, joka liittyy maahan tulo tai Eurooppaan tulolupiin. Ja tässä on kysymys harmonisoinnista, mutta toisaalta täytyy myös ymmärtää, että emme me ole yhtäläisiä, samanlaisia jos EUn kansalainen hakee työpaikkaa ja Euroopan ulkopuolelta äh, tuleva hakee tätä samaa paikkaa, niin pitäisikö työnantajan sitten antaa etusia EUn kansalaisille? Ja sitten on vielä kysymys siitä, että millä tavalla annetaan kolmansien maiden työntekijöille pääsy työmarkkinoille. Millä tavalla EUn pitäisi koordinoida tällaisia poliitikkoja? Kiitos. Euh, Kiitoksia, Kires. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Haluaisiko joku käyttää puheenvuoron tässä vaiheessa niistä aiheista, joista paneeli on tänään puhunut? tai aiemmista puheenvuoroista kenties. Kukaan ei halua esittää kysymyksiä, tietoja, ei provosoida. Olkaa hyvä, te siinä edessä. I have a question for, uh, Ms. Minulla on kysymys Rova Kanille. Jos Norja ja Skandinavian maat ovat muuttaneet maahanmuuttopolitiikkaansa niin, että eivät enää kohtele ihmisiä vierastyöläisinä, vaan pitävät niitä henkilöitä, jotka voivat saada pysyvän kansalaisuuden, niin minkälaista keskustelua Norjassa ja muissa maissa käydään nyt tästä niiden maiden eetoksesta, joihin muutetaan. Minkälaisiin käytännön toimiin skandinaavimaat ovat ryhtyneet muun muassa muun muassa vaikkapa kielen oppimisen kannalta, onko tietynlaisia kansalaistaitokokeita, onko tämä prosessi sellainen, että maahanmuuttajat sen ymmärtävät, ymmärtävätkö ne sen, jotka ovat tulevia maahanmuuttajia. Tällaisia kysymyksiä. Ää, äh, merci, monsieur Dandy, madame. Kiitoksia. Haluatteko te käyttää puheenvuoron? C'était juste pour... Niin, halusin vain käyttää puheenvuoron, koska itse olen Ranskassa maahanmuuttaja. Tämä liittyy siihen, mitä Rova Kan sanoi. Mielestä, siis minä itse olen ö, hyötynyt ö, oman kaupunkini maahanmuuttokeskuksesta ja kuitenkin tämä keskus suljettiin tehtiin rahan puutteessa. Eli kysymys kuuluu, miten kaikki voidaan rahoittaa. Ihmiset kuten Garçon, jotka tuntevat tämän aiheen jo monen vuoden takaa, voivat ehkä vastata tähän, että Kun minä tulin ö, Ranskaan, niin minulla oli helppoa, mutta tässä on tällaista valikoivaa ö, maahanmuuttoakin. Tietyssä vaiheessa ö, valikoidut ihmiset pääsevät helposti integroitumaan, mutta jossain vaiheessa ö, pistetään estetä tielle. On monia, muun muassa länsiafrikkalaisia ö, ihmisiä, joita Kanada ja USA ovat voineet hyödyntää. Eli jos investoidaan, jos käytetään rahaa, jos investoidaan ja nämä investoinnit hyödyttävät vain Kanada ja USA, niin jokin on pielessä, vaan tulisi myös privaattisektorilla ja suurilla yrityksille antaa mahdollisuus kouluttaa työntekijöitä ja antaa heidän edetä urallaan. Ja myös kuntatasolla tulisi toimia niin, että asiat toimivat. Koska ähm, kenen kanssa maahanmuuttaja on ensikädessä tekemisissä? No oman kuntansa, kaupunginjohtajan. Kaupunginjohtajien täytyisi tietää, äh, miten maahanmuuttajien kanssa täytyy toimia. komission tasolla on reagoitu kotonuun sopimuksen artiklaan 13, joten kyllä tiedetään, miten tulisi toimia, mutta miksei siirrytä sanoista tekojen tasolle. Tulisi myös yksinkertaistaa menettelyjä. Me puhumme täällä paljon, mutta onko meillä proseduuria, millä tavalla toimia? Kiitoksia. Ja sitten herra Lawson on pyytänyt puheenvuoroja Gilbert Robert seuraavaksi. Loson ensin. Uh, I'm the director of the... Kiitos. Uh, olen Sahan länsi uh, Afrikan uh, klubin puheenjohtaja. Työskentelemme 18 maan kanssa. Asia, jonka halusin tähän oikeastaan lisätä moniin ja vahvistaakseni tiettyjä asioita, jotka on jo sanottu, on, että kun me puhumme maahanmuutosta, meidän täytyy huomioida myös demografiset suuntaukset. Se on erityisen tärkeää. Jos katson näitä 18 maata, joiden kanssa me teemme työtä. 30-luvulla väestöä oli noin 45 miljoonaa, 85 miljoonaa 60-luvulla ja nyt noin 330 miljoonaa. Ja oletetaan, että vuoteen 2025 väestömäärä on 450 miljoonaa. Joten emme me puhu tässä pienestä väestöosuudesta. Toinen näkökulma on, että että noin 65 prosenttia väestöstä on alle 25-vuotiaita. Puhun tässä nyt Länsi-Afrikasta, mutta tämä koskee myös Maghreb-maita ja muuta Afrikkaa. Joten kaksi kysymystä ovat minulle hyvin tärkeitä, kun me puhumme siirtolaispolitiikasta. Missä ja miten nämä ihmiset elävät ja mitkä ovat nuorison tulevaisuuden näkymät? Minusta meidän täytyisi olla huolissamme siitä, mitä tulee tapahtumaan nuorisolle, koska he edustavat hyvin suurta väestönosuutta. Äh, Kiitoksia. Ja nyt annan puheenvuoron Gilbert Robertsille. Kiitoksia puheenjohtaja. Pohdinpa vain mielessäni, että mitä voimme otaksua äh, tämän taloudellisen ja rahoituskriisin kontekstissa työmarkkinoilta ja työmarkkinoiden laadulta. Tällä hetkellä ihmiset muuttavat maasta toiseen, haluavat paremman elämänlaadun ja enemmän palkkaa, mutta yleensä he uskovat, että kykenevät myös merkittävällä tavalla myötävaikuttamaan tämän kohdemaan työmarkkinoille, markkinoihin. Mutta voidaanko nyt otaksua, että yhä enemmän ja enemmän ihmisiä muuttaa maasta toiseen, koska ovat epätoivoisia, eivätkä välttämättä voi tuoda kantaa sellaista kortea äh, työmarkkinoiden kekoon äh, kuin aiemmin. Viittaan tässä lähinnä kouluttamattomiin ihmisiin. Ja toisaalta koulutetut ihmiset saattavat lähteä ajatella, että eivät halua ottaa sitä riskiä, että äh, muuttavat maasta toiseen, koska muutenkin jo työttömyys jyllää. Joten tuleeko tällainen muutos tapahtumaan, jolloin meidän täytyy todella kysyä, että miten hallinnoimme työmarkkinoita tehokkaasti. Kiitos. Kiitoksia. Ja nyt annan puheenvuoron herra Kynellille. Hän on Itävallan parlamentin edustaja. Kiitos. Olisi, minulla olisi muutama kysymys tässä yhteydessä. Nämä, näissä maissa jotka ottavat vastaan, millä tavalla on tehty ero taloudellisten pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kanssa. Toinen on se, kun otetaan kiinni näitä laittomia siirtolaisia maahanmuuttajia, mitä heille tehdään, karkotetaanko heidät vai sijoitetaanko heidät koulutusohjelmiin, koska me olemme kuulleet että usein on kysymys nimenomaan kouluttamattomista henkilöistä, jotka eivät oikein kykene kovinkaan paljon tekemään, joten kun kerta ollaan kiinnostuneita tuomaan hyvin koulutettuja ihmisiä maahan, niin eikö näitä voisi kouluttaa? Uh, merci, monsieur Je regarde l'assistance, Kiitos herra Kinel. En haluaisi unohtaa ketään, ettei äh, kukaan, joka halusi käyttää puheenvuoroa, tältä poistumaan sitä käyttämättä. Ei näköjään. No niin, anna nyt sitten äh, herra monen teille mahdollisuuden äh, järjestää äh, paneelin vastauspuheenvuorot, niin kuin parhaaksi näette. Olkaa hyvä. Ehkäpä olisi parasta antaa ensin panelisteille puheenvuorot, jotta he voisivat vastata heille esitettyihin kysymyksiin. Annan puheenvuoron ensin Jamaikan edustajalle. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia, puheenjohtaja näistä kommentteista, joita olemme kuulleet, käy selväksi se, että maahanmuutto on dynaaminen prosessi, se kehittyy, se muuttuu päivittäin. Olosuhteet maailmassa tulevat vaikuttamaan koko maahanmuutto ähm, näyttämöön ja siihen, mikä pistää ihmisen haluamaan lähtemään ja mikä taas toisaalta vetää ihmistä tiettyyn suuntaan. Ja selvää on se, että tämä keskustelu on äärimmäisen ajankohtainen, kun ajatellaan tätä globaalia taloudellista mullistusta ja sen vuoksi myös haasteet, jotka liittyvät maahanmuuttoon, liittyvät siihen, että meidän täytyy viedä keskustelua eteenpäin ei pidä vain keskustella täällä ja yhdessä paikassa, vaan keskustelu täytyy siirtää parlamentaariselle tasolle, jossa voidaan löytää ratkaisuja ja myös yhteisiä perusteita, yhteistä pohjaa, jonka päälle voidaan muotoilla politiikkoja, jotka ovat johdonmukaisia maahanmuuttopolitiikkoja, jotka liittyvät myös kehitykseen, kaikkien osapuolten kehitykseen. Joten koska tämä on niin kehittyvä, liikkeellä oleva, dynaaminen ilmiö, niin emme me voi mitään valmista vastausta antaa. Meidän täytyy jatkossakin tarkastella koko prosessia. Meidän täytyy tutkia tätä tilannetta, pohtia asioita ja katsoa, josko tämän tutkinnan ja pohdinnan mittaan voimme löytää jotain yhteistä pohjaa, jolta ponkaista eteenpäin, vastata haasteisiin ja löytää etuja ja poistaa haittoja. Ainahan kaikessa on myös haittoja, joten täytyy saada aikaan tilanne, jossa hyödyt ovat suuremmat kuin haitat. Kiitos. Thank you. Um, for the question for... Kiitos. Herra Danvin kysymykseen. Luonnollisesti meidän on tehtävä Norjasta haluttava. Ei, ei Norjalle kaikille haluttava maa. Siellä on kylmä, se on lähellä äh, tai siellä on jääkarhuja, no eipä ole, mutta joka tapauksessa. Kun me haluamme maahanmuuttajia Norjaan työskentelemään, niin me olemme hyvin tarkkoja esimerkiksi tasa-arvon suhteen ja että maa on äh, hyvin rikas. Meillä on hyvä sosiaaliturva, jos sairastuu, sillä saa myös eläkkeen. Norja on hyvin rikas ja, ja vauras yhteiskunta, mutta ongelma tai se haaste, mikä Skandinavian mailla on, jotka ovat siis samassa tilanteessa, on, että nämä äh, pätevät äh, maahanmuuttajat haluavat lähteä Kanadaan tai USAhan tai ehkäpä Iso-Britanniaan, joten meillä on haaste siinä, että kykenisimme rekrytoimaan näitä. Esimerkiksi intialaiset Intiasta, eh, he menivät kaikki USA Silikon väliin. Ja sitten toinen on se, että teemmekö tässä aivovuotoa nyt näistä Aasian maista, jotka todella tarvitsevat tätä taloudellista kasvua? Onko tämä nyt oikein länsimaille kun he laativat maahanmuuttopolitiikkaansa, mutta tämä on tietenkin toinen suuri keskustelu. Ja toinen asia, joka täällä otettiin esiin, siitä, että ymmärtävätkö maahanmuuttajat meidän yhteiskuntiamme ja sääntöjä. No tähän on hyvin vaikea antaa vastausta. Sen vuoksi, että maahanmuuttajat ovat hyvin erilaisia keskenään. Me, kun me puhumme maahanmuutosta ja turvapaikanhakijoista ja perheen yhdistämisasioista, me kutsumme kaikkia maahanmuuttajiksi ja me puhumme heistä yhtenä ryhmänä ja sillä selvä. Ja siinä me menemme metsään. Ja se on ehkäpä suurin virhe, mitä me olemme tehneet, koska meillä on esimerkiksi perheenyhdistämisiä, meillä on pakolaisia, meillä on turvapaikanhakijoita, Meillä on laittomia maahanmuuttajia, meillä on laillisia maahanmuuttajia, meillä on muslimeja, juutalaisia, katolilaisia, ateisteja. Ja he ovat paljon äh, erilaisempia kuin äh, verrattuna esimerkiksi äh, New Yorkilaisia muuhun päin Amerikkaa. Joten tämä ei ole mikään homogeeninen ryhmä ja se täytyy muistaa. Ja sen vuoksi pitäisi ehkä olla erilaisia testejä, erilaisia sääntöjä eri maa maahanmuuttajaryhmille ja erilaisia koulutusohjelmia. Ei voi olla yhtä yhtäläistä ohjelmaa, koulutusohjelmaa somali naiselle, joka äh, on lukutaidoton ja sitten samanaikaisesti meillä on korkeasti kouluttu äh, iranilainen nainen, joka on pakolainen ja hän ei halua olla Norjassa, mutta hän on pakko olla siellä. Ja taas tämä somali mm, lukutaidoton nainen ei hänkään halunnut tulla Norjaan, mutta hänellä ei ollut mitään muuta mahdollisuutta, joten tässä on kysymys ihan täysin erilaisista äh, elämän tavoistakin. Kiitos. Eh, muy brevemente. Hyvin lyhyesti. Paras mahdollinen äh, jako äh, jak- jakaantuminen, jos ajatellaan maailman rikkauksia, varmastikin edellyttää sitä, että eh, siirtoja ja muuttoliikettä jatkossakin eh, tapahtuu. Sehän on eh, globaali kysymys, mutta ongelmiin taas, jotka siihen sisältyvät, on löydettävä globaalit ratkaisut, koska myöskin ongelman luonteeltaan kaiken kattava, niin kuin täällä saatiin kuulla. Miten pitkälti pitäisi harmonisoida Euroopan unionin äh, maahanmuuttoon liittyvää lainsäädäntöä? Tähän olen ehkä hieman vielä äh, kokeilassa vastaamaan, koska olen Euroopan parlamentissa vasta kymmenen kuukautta, joten en välttämättä osaa oikein vastata. Mutta joka tapauksessa, jos ajattelemme nyt sitä tapaa, millä tavoin me haluamme Eurooppaa kehittää, niin käsittääkseni myöskin maahanmuuttokysymykset on otettava yhteiselle agendalle ja, ja saatava yhteistä lainsäädäntöä tälle saralle. Ja niinhän Lissabonin sopimuksissa esitetäänkin. Joten niin kauan kuin Lissabonin sopimusta ei hyväksytä, se tarkoittaa käytännössä sitä, että meidän on odoteltava myöskin yhteistä lainsäädäntöä tällä saralla. Jota on kuitenkin jo saatu aikaiseksi, ovi on ikään kuin avattu, mutta tehtävää on vielä paljon. Okay, let me use the uh, remaining minutes and go to... Käytän nämä viimeiset minuutit ja käyn läpi eri kysymyksiä. Eli tarvitaanko enemmän harmonisaatiota? Kyllä, kiitos. Tällä hetkellä hetkellä vien eteenpäin hanketta, jonka myötä me käymme läpi kaikkia kansallisia lainsäädäntöjä ja pohdimme, missä määrin on mahdollista harmonisoida. Tämä asia on ollut jo vaikka kuinka pitkään komissiossa pöydällä siitä lähtien, kun Bolkestein sen otti esiin. Onko myönteistä diskriminaatiota? No, kieli on ehkäpä kaikkein tärkein valintaperuste. peruste ja usein se on myös syrjintäperuste. Sen lisäksi ei ole. Joku viittasi e, investointi, investointeihin. Jos nyt ajatellaan, ketkä ovat vaikkapa Deutsche Postin ähm, äh, osakkeen omistajia, niin voidaan todeta, että maahanmuutosta tulee tuottoa, mutta myös inhimillisesti ottaen investointien tulisi tuottaa myös tulosta. On ilmaistu pelkoja sen suhteen, mitä nuorison suhteen tapahtuu. Tämä on yleinen huoli. Minä en voi tähän vastata yrityksenä, emme voi antaa vastausta. Jotkut hallitukset ovat pyrkineet tekemään asialle jotain, mutta jos ajatellaan Euroopan vuonna 2011 väestön kehitys, tulee aiheuttamaan demografisen muutoksen. Me emme tiedä vielä, mikä tulos tulee olemaan. E, OECDkaan ei välttämättä tiedä. Ja tuleeko työmark... tuleepo, tulevatko talouskriisit vaikuttamaan työmarkkinoihin? No, voi yhden tähden kyllä tulevat. Me olemme nähneet jo vaikutuksia. Olemme nähneet maita, joissa liikehdintä on jo alkanut. Jotkut henkilöt laillisen keinoin perustavat yrityksiä, mutta näiden yritysten taustalla on mafia-toimintaa. Tämä on todellinen pelko työmarkkinoille. Kriisiä käytetään myös mahdollisuutena. Sitä käytetään hyväksi, jotta voidaan tuoda halpaa työvoimaa. Jos yritän puheen aikana, niin pamauttakaa vasaralla. Sitten tämä laatukysymys. Minulla on esimerkki e-oppimisesta. Singaporissa on laadittu, designattu platformi, foorumi ja Israelissa taas sisältö. Intiassa taas on studio, joka on erikoistunut e-oppimiseen. Tämä on yksi tapa tuoda ma- virtuaalisella, virtuaalisessa muodossa maahanmuuttajat takaisin kotikonnuilleen. Euh, remercier notre modérateur, Monsieur Pratsman, ainsi que les... Kiitokset äh, herra Pratsman ja myöskin panelistit äh, näistä kiinnostavista ja kannustavista puheenvuoroista. Nyt ainoastaan äh, onka, onkin jäljellä enää puheenvuoron siirtäminen herra Jacques Barolle. Kuten tiedätte, hän on Euroopan komission komissaari, joka äh, vastaa sisä- ja oikeusasioista, ja nehän kattavat myöskin turvapaikka- ja maahanmuuttokysymykset. Hän on äh, Euroopan komission varapuheenjohtaja, ja voin itse todistaa, äh, että kun hänet viime vuoden puolessa välissä tuohon virkaan nimettiin näistä asioista vastaamaan, on hän antanut uutta puhtia ja uuden äh, ulottuvuuden äh, näille äh, kysymyksille. Puheenvuoro nyt teillä. Kiitokset puheenjohtaja, kiitokset kaikille tähän kiintoisaan tilaisuuteen osallistuneille. Kysehän on ollut täällä nyt muuttovirroista ja maahanmuuttokysymyksistä. Uskoakseni olette tehneet hyvää työtä. Me saamme tutustua teidän panostuksenne tällä tärkeällä hetkellä, kun pikkuhiljaa olemme saamassa aikaiseksi politiikkaa, joka liittyy maahanmuutto- ja <clears throat> turvapaikkapolitiikkaa, jota Ranska jo puheenjohtajamaana aloitteli. Luonnollisesti me tulemme jatkossa äh, kehittämään politiikkaa sillä tavoin, että lähestymistapa on globaali. Siihen yhdistetään myöskin kehityskysymykset. Kuten kaikki tietävät, meitä on kohdannut suuri taloudellinen kriisi ja on varma, että kriisin aikana tulee olemaan entistä vaikeampaa hallinnoida näitä mainittuja muuttovirtoja. Mutta on hyvä kuitenkin pitää mielessä pitkän tähtäimen tavoitteet. Meidän on otettava huomioon päätösten vaikutukset myöskin kumppaneihimme tulevaisuudessa. Koko yhteiskunnan on integroiduttava ja luonnollisesti myöskin eh, niiden eh, tahojen, joista väkeä tänne eh, tulee, on myöskin osoitettava tähän kehityshankkeeseen. Nyt palatakseni tuohon kokonaisvaltaisen lähestymistapaan vielä siitä muutama sana. Henkilöt, jotka ovat toimineet ulkomailla, voivat osoittautua hyvinkin vipuvaikutusta luovaksi voimaksi. Ja tätä, no, tätä ei saa missään tapauksessa jättää huomiota. Asian suhteen on jo esitetty monia pohdiskeluja, on monia kommentteja, asiaan pohdiskeltu ja, ja, ja mietitty sitä on kehitelty pitkä ja hartaasti. Kysymys on siis siitä, millä tavoin paluumuuttajat voivat vaikuttaa tilanteen parantamiseksi omassa maissaan, mitkä, mikä merkitys on rahaa lähetyksillä ja, ja mikä merkitys on myöskin aivovuodolla. Euroopan komissio pyrkii ottamaan nämä kaikki seikat mukaan, kun se tarkastelee muuttovirtoja. Oli sitten kyse työllisyys, ulkopolitiikka, talous, terveys tai sosiaalipolitiikan saroista. 2008 vuosi tarjosi mahdollisuuden hyväksyä eurooppalainen turvapaikka- ja maahanmuuttopaketti. Tämä tapahtuu neuvostossa se liittyy yhteisiin eurooppalaisiin äh, poliittisiin hankkeisiin. Tuo kokonaisvaltainen lähestymistapa edellyttää sitä, että maahanmuuttoon suhtaudutaan tasapainoisesti sen eri osa-alueet mukaan ottaen. Sitä ei kuitenkaan hallinnoida pelkästään turvallisuusnäkökulmista. On selvää, että että laitonta maahanmuuttoa on vähennettävä. Ja, ja varsinkin sellaista maahanmuuttoa, laitonta maahanmuuttoa, jota kolmannet tahot järjestävät, organisoivat, joten laitonta maahanmuuttoa vastaan on välttämätöntä taistella, mutta ei se kuitenkaan ole koko lähestymistavan ydin on muitakin toimintatapoja. Meidän on oltava varmoja siitä, että emme törmää rasismiin, ihmiskauppaan eikä tämän tyyppisiin seikkoihin. Myöskin pakolaiset on otettava huomioon, he tarvitsevat suojelua. Lähestymistapa pyrkii siihen, että eri politiikat integroidaan hyvin toisinsa. ja myöskin kehityspolitiikka liitetään tähän kokonaisuuteen sillä tavoin, että sitä toteutetaan tiukasti myöskin lähtömaissa. Me pyrimme ottamaan käyttöön toimielinpohjaisia poliittisia toimenpiteitä, joiden avulla voidaan harjoittaa tasapainoista johdonmukaista maahanmuuttopolitiikkaa yhteistyössä lähet, läht, niiden maiden kanssa, joista maahanmuuttajat ovat lähtöisin. Usein käytän tällaista keskitettyä, varmistettua hallinnointitermiä myöskin tässä yhteydessä. On otettava nimittäin huomioon pitkän tähtäimen tavoitteet ja sitä silmällä pitäen harjoitettava dialogia myöskin niiden maiden kanssa, joista muuttajat ovat peräisin. On tietysti tutustuttava myöskin konkreettisiin tilanteisiin, konkreettisiin tapauksiin, joihin törmäämme. Viime vuosina olemme 150, yli 150 maahanmuuttohanketta rahoittaneet. Olemme toimineet yhdessä YK kanssa. Kyse on 15 eh, miljardin euron hankkeesta. Sen puitteissa pyrimme ottamaan kansalaisyhteiskunnan edustajat ja hallitusten edustajat 15 kolmannesta maasta mukaan tähän suuren hankkeeseen. Gaanassa, Salvadorissa, Filippiineillä, Marokossa, Euroopan komissio yhteistyössä kansalaisjärjestöjen kanssa on pyrkinyt parantamaan rahasiirtojen käyttöä ja, ja sitä, että ne kanavoitaisiin nimenomaan lähtömaihin. Myöskin Moldavien ja Moldavien Kavernen kanssa on käynnistelty liikkuvuus ja kumppanuussopimuksia, hankkeita ja niiden puitteissa pyrimme integroimaan paluumuuttajat omiin yhteiskuntiinsa. Meillä on erilaisia palautussopimuksia, joiden puitteissa on ollut mahdollisuus palauttaa laittomia maahanmuuttajia omiin maihinsa kuitenkin sillä tavoin, että erilaisia tukitoimia on toteutettu. Nämä hyvin toimineet sopimukset ovat meillä nyt jatkossa ohjenuorana. Neljänneksi vielä meillä on erilaisia pilottihankkeita siirtyvien maahanmuuttajien osalle he nimittäin oleskelevat ainoastaan tietyn ajan Euroopan unionissa ja sen jälkeen palaavat omiin maihinsa ja, ja toivon mukaan kohottavat siellä pystyvät panostamaan kehitykseen omalta osaltaan herra Depre täällä puhui varmastikin myöskin sinisestä kortista, jonka puitteissa on mahdollista tulla työskentelemään Euroopan unionin alueelle entistä puolensa vetäviin vitamiimin argumentin ja, ja aivan tässä lähiaikoina – Minulla on ollut mahdollisuus ja tulee olemaan mahdollisuus tutustua paremmin siihen, miten tällainen liikkuva maahanmuutto, siirtolaisuus toimii. Siis tarkoituksena on se, että kyseiset henkilöt viettävät tietyn ajan Euroopan unionissa ja sen jälkeen palaavat äh, kotimaahansa ja, ja levittävät äh, tietoa ja panostavat äh, kehitykseen. Luonnollisesti myöskin tiedotus on tärkeää tässä kysymyksessä. Sama koskee myöskin koulutusta. Koulutus voi tapahtua joko lähtömaissa tai sitten täällä Marokossa meillä on NAPEC-hanke, Malissa myöskin sisemmä. Ja pyrimme niin ikään kehittämään tiedon välitystä jo siinä vaiheessa, kun ihmiset suunnittelevat siirtolaisuutta. Nämä ovat ainoastaan muutamia esimerkkejä. Nimittäin kaikki tämä edellyttää tiivistä kumppanuutta myöskin lähtömaiden viranomaisten kanssa – me tarvitsemme kuitenkin vielä paljon kärsivällisyyttä, jos ajattelemme vaikkapa Senegalin kanssa käytäviä neuvotteluja tai Marokon neuvotteluja. On selvää, että kyse on hyvin vaikeista neuvotteluista. Me pyrimme saamaan aikaiseksi palautussopimuksia laittomien siirtolaisten osalle, mutta pyrimme myöskin sisällyttämään sopimuksiin myönteisiä seikkoja – kyseiset maat toteavat olevansa valmiita allekirjoittamaan palautussopimuksia koskien omia, omia maiden maahanmuuttajia, mutta entä sitten transit-siirtolaiset, kauttakulkijat, miten heidän osaltaan tullaan toimimaan? Se onkin monimutkaisempi kysymys. Euroopan komissio on siis työstänyt näitä kysymyksiä muun muassa. Jos maahanmuuttokysymys nähdään pelkästään äh, turvallisuus äh, tai työmarkkinoiden suojelun näkökulmasta tai, tai mahdollisesti suhtauduttaisiin pelkästään äh, selektiivisesti maahanmuuttokysymykseen. Ei, minun on palautusdirektiivin jälkeen esimerkiksi ollut välttämätöntä selvittää Amerikan, latinalaisen Amerikan edustajille sitä, että kyse on pelkästään ensimmäisestä askeleesta ja vähitellen pystymme lainsäädännöllisin keinoin laajentamaan toimintakenttää ja, ja, ja saamaan tilanteen parantuksen nimenomaan laillisten maahanmuuttajien osalta. Haluan esittää kiitokset Euroopan parlamentille. Kiitos tästä tilaisuudesta, joka on tuonut esiin sen, miten tärkeää muuttovirtojen hallinnointi on. Se on todella suuri haaste. Ja niin kuin sanottu, rahasiirtojen merkitys luonnollisesti ja niiden helpottaminen on tärkeää, kun ajattelemme kehitystä ja sen parantamista lähtömaissa. Se edellyttää myöskin sitä, että uudistamme pankkijärjestelmiä. Ja tämän lisäksi on myöskin pyrittävä siihen, ettei äh, liian suuret, äh, su, suuret siirtolaisuusvirrat, esimerkiksi lää, lääketiete ja, ja lääketieteen henkilökunnan saralla johda siihen, että paikallisella tasolla yhtäkkiä syntyikin huutava pula lääkäreistä tai muusta hoitohenkilökunnasta. Olemme siis pyrkineet toimimaan varsin johdonmukaisesti kehitysyhteistyön ja maahanmuuttopolitiikkojen saralla, mutta työtä on vielä paljon. Ja niinpä meidän onkin jollakin tavoin pystyttävä siirtymään uuteen maahanmuuttopolitiikkaan Euroopan unionissa. Sen on oltava paljon avoimempaa, mutta samanaikaisesti luonnollisesti on oltava varma siitä, että kyse on sovituista varmoista säännöistä ja niiden puitteissa toimitaan. Eli tarkoitan tällä sitä, että sekä lähtömaat että kohdemaat pystyvät yhteistuumin hallinnoimaan näitä muuttovirtoja. Tulevaisuuden maailmassa muuttoliikettä varmastikin tapahtuu entistäkin enemmän ja siksi pyrimme siihen, että saamme tämän kaiken toimimaan yhteisen sopimuksen pohjalta – ja, ja näinpä toivon, että asiat etenevät myönteiseen suuntaan jatkossa. Eh bien voilà, euh, merci monsieur le vice-président de la commission, cher Jacques. Kiitos äh, arvoisa komission varapuheenjohtaja. Äh, kiitokset äh, näistä loppusanoista. Kysehän on varsin arkaluontoisestakin kysymyksestä, mutta te todella hienosti veditte johtopäätökset äh, tästä tärkeästä aiheesta. Ja me varmasti jatkossakin vielä vastaavan tyyppisissä äh, tilaisuuksissa tulemme äh, tapaamaan toisemme jälleen. Kiitokset tästä tilaisuudesta, joka yhteistuumin järjestettiin. Kiitokset niin ikään tulkeille ja kaikille muillekin panelin osallistujille, puheenvuoron käyttäjille ja kaikille osallistujille. Toivomme, että jatkossakin saamme tavata toisiamme ja jos haluatte vielä tarkemmin tutustua päivän antiin, niin parlamentin nettisivulta ne ovat löydettävissä.